Okay, so uh, now that we are with... Nyt kun paikalla on valiokunnan jäsenet, hieman pienempi ryhmä, niin voimme jatkaa äänestyksiä. Ensimmäinen äänestys esityslistalla on ehdotus Euroopan parlamentin neuvoston direktiiviksi, jotta voitaisiin moitteeton toiminta varmistaa täytäntöönpano valmiuksissa. Haluaako Eeva Meidel käyttää puheenvuoron? Ei, vasta myöhemmin. Eli näin ollen voimme ryhtyä äänestämään. Tarkistus 42 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 10 ja 43 ovat identtisiä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sulnen tarkistus 1 ja 2 Niistä äänestetään yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme nämä. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme. 45. We close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 57 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen 5 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Suullinen 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, raukeaa, mutta hylättykin, kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 27 yhdessä suullisen tarkistuksen kahdeksan kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt loppuäänestys koneella. Äänestys päättyy. Yksimielisesti hyväksytty. 34 ääntä puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Onneksi olkoon. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank, uh, very much. Haluaisin kiittää oikein paljon varjoesittelijöitä ja kaikkia kollegoja ja myöskin sihteeristöä ja tiimiäni tämän mietinnön avulla meillä on selkeä viesti siihen suuntaan, että me puollamme parempaa ja tehokkaampaa kilpailua, jotta voimme varmistaa, että kuluttajilla on paremmin valinnanvaraa. Kiitos. Thank you very much and congratulations. Kiitos ja onnittelut vielä kerran. Sitten tämän päivän viimeinen äänestys. Kilpailupolitiikka mietintö. Kristel Schaldemose on tässä esittelijänä. Haluatteko käyttää jälkeenpäin puheenvuoron? Selvä. Kompromissi yksi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tämän. Tarkistus viisi. No, the close, yeah. Redo, we have to redo it. So we have to redo amendment five, please. Otamme tämän uudestaan siis äänestystarkistuksesta viisi. Yeah, we close the vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi ei vaan tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää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 hylätty ja hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 ja 61 identtisiä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme nämä 49 ja 61. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Se ei muuttaisi tilannetta, koska sitten se joka tapauksessa oli hylätty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 raukeaa. 65 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Nyt ei kukaan nosta kättä. Puolesta äänet. Ensimmäinen osa 65. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme tämän. 65 ensimmäinen osa. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa 65 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Toinen osa 65. Äänestys päättyy. Hylätty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulin, että, luenpa, että se oli hyväksy, mutta tarkistamme. 66. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 68 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneella. Äänestys päättyy. No, jos eivät äänestä, niin eivät äänestä. Hyväksytty suurella enemmistöllä. 33 ääntä puolesta, yksi vasta-ääni. Onneksi olkoon esittelijälle. Haluaako Krista käyttää puheenvuoron? To briefly repeat. Aivan lyhyesti haluaisin toistaa se, mitä sanoin eilen valiokunnassa. No silloin kukaan ei ollut paikalla. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä hyvästä työstä ja kompromissihalukkuudesta. Meillä oli aika vaikea lähtötilanne, olimme eri mieltä, mutta saimme aikaiseksi tasapainoisen ja hyvän lopputuloksen. Se on tärkeää, koska tämä tarkoittaa sitä, että Ekon kuuntelee meidän ehdotustamme liittyen siihen, miten me parannamme kilpailua sisämarkkinoilla. Tämä hyödyttää sekä yrittäjää että kuluttajaa, joten kiitokset siitä. Thank you, Crystal. Kiitos Kristel ja onnittelut vielä näin äänestykset päättyvät. Voimme käsitellä ensimmäistä esityslistan kohtaa, varsinaista sisältökohtaa siis. Kyseessä on lausunto ja puolustusteollisuuden kehittämisohjelma. Meillä on IMKon lausunto tähän asetusluon ehdotukseen. Komissiohan on hyväksynyt kesäkuussa paketin Euroopan puolustuksesta. Vastuuvaliokunta on ITRE-valiokunta tässä aiheessa. Tämän lisäksi AFET ja SEDE-valiokunnat ovat mukana työjärjestyksen säännön 54 mukaisesti. Budjettivaliokunta on myös mukana säännön 54 mukaan ja sen artiklan 3 mukaisesti. Valiokuntana me olemme jo osallistuneet parlamentin työhön tällä kaudella puolustuskysymyksissä. Hiljan annoimme lausunnon SEDE-mietintöön eh, puolustusunionista. Ja tätä aikaisemmin meillä oli lausunto SEDEn mietintöön eh, puolustusresursseista. Meillähän on valiokuntana kompetenssi, toimivaltuus eh, puolustuspakettiin Siinä kyse on direktiivistä eh, ja puolustushankinnoista ja asetuksesta, joka liittyy eh, puolustusalan siirtoja unionin sisällä. Sitten meillä on myös kolme kansallista parlamenttia, jotka ovat toimittaneet kannanottonsa komission ehdotukseen. Portugali, Tsekin tasavalta ja myös Italia ovat näin toimineet. Nyt käytän sitten puheenvuoron esittelijänä ja käytän hollannin kieltä. Goed, um, zoals ik uh, zo net zei... Um... No niin, kuten sanoin, minä olen esittelijä liittyen tähän lausuntoon. Ja tämähän koskee eurooppalaista puolustusta. Tässä on kysymys seuraavasta kahdesta vuodesta. Tässä pitäisi eh, antaa rahoi rahoitusta, jotta voisimme parantaa voimavaroja, mitä puolustusteollisuuteen tulee. Mielestäni tämä on erittäin tärkeä askel. Tätä kautta saamme tehokkuutta aikaiseksi. Ja tällä hetkellä tehdään erillisiä tutkimuksia ja tätä kautta tapahtuu eriytymistä ja on myös hyvin paljon eroavauksia, mitä materiaalien käyttöön eri jäsenvaltioissa tulee. Me haluan, että yritykset tekisivät yhteistyötä eri jäsenvaltioissa, kun tuotteita kehitetään. Ja toki tässä tarvitaan myös takuita sen suhteen, että tu- tuotteita voidaan käyttää tehokkaasti, niin tämä varmasti johtaa siitä, että saadaan enemmän aikaiseksi yhdenmukaisuutta, mitä käytettyihin materiaaleihin ja tekniikkoihin tulee Euroopan unionissa. Tätä kautta myös verorahoja voidaan käyttää tehokkaammin ja tätä saadaan myös ähm, yhteistä eurooppalaista ähm, puolustusta aikaiseksi. No ehkä tässä nyt kolme asia, avoimuus muun muassa ja budjetin viittaan tässä myös sitten myös tarkistuksiin, joita on tehty komission ehdotuksiin. Mitä tähän budjettiin tulee, ehdottaisin leikkausta, suurta leikkausta. Miksi? Koska komission ehdotuksessa puhutaan 500 miljoonasta. Minä puhuisi, tässä on 145 miljoonaa euroa verkkojen Eurooppa-aloitteesta. Ja mielestäni meidän täytyy välttää sitä, koska meillä on jo tällainen erittäin menestynyt hankinta, että sitä se lypsetään nyt sitten tyhjiin uusien hankkeiden luomiseksi ja tätä kautta syntyy epävarma tilanne, jos meillä on jo hyvin toimiva hanke. Ja sitten tämä 145 miljoonaa euroa, että sitä ei käytettäisi. Ja sitten 500 miljoonan euron sijasta ehdotettaisiin 350 miljoonaa euroa. Ja sitten tavoittelen tässä myös avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mitä tähän ohjelmaan tulee. Mitä avoimuutta tulee, niin äh, haluaisin, että kolmannet maat voisivat myös osallistua tähän. Toki poikkeuksia pitää tehdä, jos puhutaan erittäin luottamuksellisista hankkeista, mutta periaatteessa mielestäni kolmansien maiden pitäisi myös pystyä osallistumaan. Miksi? Kun tarkastelemme tutkintaohjelmia horisontti 10-20, niin me voimme oppia hyvin paljon maista, eh, jotka ovat Euroopan unionin ulkopuolella. Meidän pitäisi tarkastella Euroopan unionin saarekkeena. On paljon yrityksiä kolmansista maista. Miksi meidän pitäisi sitten käyttää heidän tuntemustaan hyväksysi? Sitten mitä avoimuuteen tulee, tässä pitäisin nostaa lukuja kuuteen ja kahdesta, kahdeksan muun muassa, mitä osallistujamääriin tulee. Ja tätä kautta haluaisin välttää sitä, että tässä syntyy tällaisia pieniä ryhmittämiä, jotka sitten toimivat tässä yhteydessä. No sitten lopuksi vielä mitä avoimuuteen tulee nostaisin tässä läheisyysperiaatteen esille. Ja tätä kautta, kun puhutaan asiantuntijoista, niin eh, niiden täytyisi päättää, minkälainen ohjelmasta konkreettisesti tulee. Ehkä nyt tämän enempää puhu. Tässä yhteydessä kuuntelen teidän ehdotuksianne ja odotan tässä myös yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että annan tässä puheenvuoron varjo esittelijöille. Eh, Antoni lopez EPPstä. E Thank you, sir. Kiitos. No minä puhun Espanjaa. Paljon kiitoksia puheenjohtaja siitä, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin haluan sanoa, että pidän hyvänä tätä komission ehdotusta Äh, kun ajatellaan puolustusta, niin tämä tulee kyllä aivan oikeaan aikaan. Euroopan unioni todellakin ottaa tämän asian hyvin vakavasti, koska äh, ihan viime aikoina vielä pyrimme toimimaan muiden suojan alla, mutta nyt otamme aloitteen omiin käsiimme. Maailma muuttuu jatkuvasti, meillä on suuria haasteita edessämme. Tästä syystä me tarvitsemme selkeän sitoumuksen myöskin puolustuksen osalta, ja tämä koskettaa myöskin kyberturvallisuutta ja kyberpuolustusta. Tässähän nyt vähitellen tulee suuria epäilyksiä siitä, että miten nuo ulkoiset asiat vaikuttavat meihin, esimerkiksi Brexit ja kyber turvallisuus tulee tässä hyvin merkittävän roolin. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä minä olen varjoesittelijä ja tänään haluaisin lyhyesti vielä sanoa muutaman sanan liittyen näihin kolmeen kohtaan, jossa me olemme eri mieltä. Me voimme sitten käydä rakentavaa keskustelua ja hiukan neuvotella vielä tästä asiasta, mutta ensimmäinen asia liittyy että pitäisi kasvattaa osallistuvien yritysten ja jäsenvaltioiden lukumäärää. Mielestämme eh, tässä suhteellisuuden pitäisi olla kolme, kolme eikä kahdeksan kuusi, niin kuin esittelijä eh, on esittänyt. Kahdeksan ja kuusi ei tässä sovi. PK-yritykset eivät voi kaikkea tässä antaa, koska kyseessä ovat markkinat puolustusmarkkinat ja perinteisesti PK-yritysten on vaikea päästä tässä mukaan. Jos nyt tässä on kolme jäsenvaltiota, niin kuin me ehdotamme, niin tietysti tässä voi sitten luoda uusia yhteistyömuotoja, eikä jokainen sitten joudu osallistumaan tähän uuteen puolustusohjelmaan. Ongelmahan on myöskin se, että tässä ihmisten näkemykset, mentaliteetti on hiukan muuttunut. Se tarkoittaa sitä, että tuotantoketju rajoittuisi ainoastaan näihin kolmeen maahan. Totta kai pitäisi kasvattaa rahoitus, pk-yritysten rahoitusosuutta tässä ketjussa. Eli kaikki mukana olevat yritykset voivat lähteä strategisiin kumppanuuksiin muiden yritysten kanssa, jotka tulevat muista jäsenvaltioista. Tässä kohtaa olemme samaa mieltä siitä, että meidän täytyy luoda lisää kannustimia sille, että jäsenvaltiot tekevät yritysten kanssa yhteistyötä, mutta tämä ei onnistu, jos tässä kaikki velvoitetaan olemaan joka paikassa mukana. Tämä täytyy tapahtua askel askeleelta. Me haluamme hoitaa tämän vapaaehtoiselta tasolta. Puolustus on pitkän aikavälin hanke, 20-30 vuoden hanke. Ei kyse ole ainoastaan taloudellisesta yhteistyöhankkeesta me haluamme et, äh, laskea rahoitusosuutta 50 prosenttiin, kun puhutaan prototyyppien kehittämisestä, ja voimme sitten antaa 100 prosenttia niiden, niille pk-yrityksille, jotka sitten todella vievät tämän loppuun asti. Eli 50 prosenttiin haluamme vähentää tuon maksimirahoitusosuuden, koska monet yritykset eivät edes ehdota mitään hankkeita. Koko tämä ala ei ole mikään tukea saava ala, vaan tässä tarvitaan hankkeita. Eli selkeitä sopimuksia eri puolustusministeriöiden kautta. Eli jos nyt katsotaan tätä 50 prosentin sääntöä niin, että pakotetaan yritykset mukaan, niin mielestämme se ei ole kyllä oikea tapa. Sopimusyritykset eivät itse hoida näitä yrityksiä. Ajatelkaapa vaikka varaosia ja niin poispäin PK-yritykset ovat aina mukana toimitusketjussa, enkä puhu tässä nyt työpaikoista. Sillä Euroopan unionissa kyllä on suurin osa näistä puolustusalan yrityksistä. Ja sitten kolmas asia vielä, me olemme samaa mieltä siitä, että me voimme lisätä aina 10 prosenttiin asti rahoitusosuutta ajatellen tällaisia kestäviä peskoprojekteja ja hankkeita. Tämä on jo allekirjoitettu 23 jäsenvaltion osalta. Kyseessä on tällainen pitkän aikavälin yhteistyö. Ja tässä on myöskin rahoitusmekanismi mukana. Me uskomme, että tämän hankkeen avulla me voimme Euroopan puolustusteollisuuden innova- innovaatiokapasiteettia kasvattaa. Me kuitenkaan halua tässä ketään jättää pois, mutta tuemme tietysti niitä maita enemmän, jotka ovat osa PESKOa kuin muita. Tämähän on loogista ja haluan tätä tukea. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että on hankala vähentää tuota rahoitusta 500-355 miljoonaa, niin kuin esittelijä on ehdottanut. Tiedän, että ei haluta tällaisia menestyksekkäitä ohjelmia, niiltä viedä rahoitusta. Tämähän totta kai liittyy myöskin budjettiin. Tarvitsemme tuoretta rahaa tätä ehdotusta varten, mutta mielestämme meidän pitäisi kuitenkin pitää tuosta 500 miljoonasta kiinni, eikä se ole edes liian paljon. Sehän voisi olla pelkästään yhden sota-aluksen hinta yksin omaan, siis sen aluksen hinta. Eli tässä nyt ollaan hiukan realiteettien ulkopuolella, kun ajatellaan puolustussektoria. Ja nyt sitten kyllä mielenkiinnolla kuul- kuulisin, että mitä muut ryhmät ovat mieltä. Me olemme totta kai käytettävissä niin, että me tässä menestyksekkäästi voimme jatkaa yhteistyötä tämän asian puitteissa. Much and then, uh, for... Kiitos ST-ryhmästä. Virginie Rosier, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä joihinkin toteamuksiin, kun ajattelemme tätä lausuntoluonnosta. Ensinnäkin voimme yhtyä siihen toteamukseen, että maailman epävakaus on entistä suurempaa ja näin ollen unionilla on oltava sellaisia välineitä, jotka tehokkaasti autonomisesti varmistavat puolustuksemme ja johtavat siihen, että maailma vakaantuisi. Kansalaisilla on suuret odotukset eri jäsenvaltioissa tämän suhteen. Olen siis tyytyväinen tästä ehdotuksesta, joka menee juuri tähän suuntaan. Se lähtee myös liikkeelle siitä toteamuksesta, että viimeisten kymmenen vuoden aikana Kiina, Venäjä ovat äh, kaksinkertaistaneet puolustusmenonsa ja meillä lisäys on vain 10-11 prosenttia. Tämä näkyy ennen kaikkea niin, että eurooppalaisessa puolustusteollisuudessa on otettu takapakkia. Kiina ja Yhdysvallat edelleenkin tukevat massiivisesti omaa teollisuuttaan. Euroopan puolustusteollisuudessa on erityispiirteitä. Se on pirstaloitunut päällekkäisyyttäkin on ja yhteistyö joskus on vaikeaa. Eli voitaisiin saavuttaa tehokkuushyötyä Euroopassa ja se voisi olla hyvin merkittävää. Meillä on mahdollisuus parantaa tehokkuutta, löytää synergiaa, saada mittakaavaetuja ja täytyy toimia myös sisämarkkinoiden logiikan mukaisesti. Tämä on meille hyvin tärkeä seikka. Tässä tapauksessa katson, että väline on tarpeen, jotta voimme strategista yhteistyötä unionissa kehittää. Ja tässä mielessä haluakin kiittää lausuntoluonnoksesta esittelijää. Siinä on se, tiettyjä seikkoja, joihin voin kyllä yhtyä. Haluan erityisesti se, että yhdy, yhdyttäisiin niihin tavoitteisiin, joita on esitetty rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta ja PK-yritysten yhteistyön tehostamisesta. Puolustusteollisuushan on entistä suurempi ala ja näin ollen tarvitaan myös välineitä. Täytyy myös vahvistaa standardointivälineitä. Tämä on hyvin tärkeää, jotta yhteistyö ja integraatio teollisuudessa onnistuu. Tuen myös sitä ehdotusta, joka on esitetty, että myös julkiset hankinnat ja niiden markkinat huomioitaisiin tällä alalla. On myös arvioitava parlamenttien roolia näissä kysymyksissä. Näissä seikat, joista voimme olla samoilla linjoilla, minulla on myös tiettyjä huolia mielessäni, jotka haluan nostaa nyt esille. Ensinnäkin budjettikysymys. On selvää, että jäsenvaltiot ja komissio ilmoittavat aika ajoin aina suurista hankkeista. Entäpä sitten riittävä rahoitus? Tämä voi vaikuttaa tiettyjen välineiden rahoitusmahdollisuuksiin meidän on käsiteltävä näitä myös budjettineuvotteluissa. Aina silloin, kun on uusia hankkeita, niin täytyy varmistaa, että todella löytyy myös uutta rahoitusta jäsenvaltioilla, jäsenvaltioilta näille hankkeille. 355 miljoonaa oli tämä kutistettu budjetti. Me voimme yhtyä niihin huoliin, jotka liittyvät näihin uudelleenjärjestelyihin, mutta ei se voi olla Äh, niin, että sitten ikään kuin lähdetään minimivaatimuksen viemään tätä hanketta eteenpäin. Meidän täytyy voida tukea kuudessa jäsenvaltiossa kahdeksan yrityksen toimintaan. Tämä on kyllä aika lailla vaativa ehdotus. Näin rajoitettaisiin aloitteita äh, tämän välineen käytössä. Komission ehdotus on jossain määrin tasapainoisempi tältä osin. Olen hyvin varauksellinen myös sen suhteen, että kolmansissa maissa toimijat voisivat suoraan saada tällaista rahoitusta. Tämä ei oikein ole tavoitteen mukaista, kun tarkoitus on tukea EU-puolustusteollisuutta ja tehdä siitä riippumattomampi. Sitten jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus olla mukana myös ulkoisissa hankkeissa johtoasemassa, jotta valvonta säilyisi. Ja sitten PK-yritin 100 prosenttinen osuus. Tästä täytyy keskustella. Uskon, että työohjelman, komission työohjelman kauttakin voidaan lähestyä tätä PK-kysymystä. Nämä varaukset meillä on nyt mielessämme. Mielelläni esittelijän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa jatkan kyllä yhteistyötä tässä aiheessa. Kiitos. Kiitos. Sitten Alderyhmästä edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. Kiitos rouva puheenjohtaja, kiitokset myös mietinnöstä. Me varmasti pääsemme sopuun tältä pohjalta. Me olemme kaikki tietoisia siitä, että puhutaan yli sadasta miljardista, mitä liikevaihtoon tulee me kaikki tiedämme, että tämä on todellakin huomattava teollisuussektori, joka luo työpaikkoja ja turvallisuutta. Me tarvitsemme turvallisuutta. Meidän täytyy todellakin luoda turvallisuutta, koska tietysti meillä on Venäjä ja sitten Balkanin tilanne ja niin edelleen mutta näihin vaatimuksiin kuitenkaan ole vastuttu, mitä sitoumuksiin tulee jäsenvaltiotasolla. Jos katsotaan tutkimusmenoja, vähemmän kuin 8 miljardia vuosittain käytetään. Jos tätä verrataan USAhan, siellä puhutaan 67 miljardissa, Kiina 20 ja siellä sitten Venäjässä menot ovat nousseet 50 prosenttia, joten tilanne ei ole hyvä ja tämä alirahoitus on huomattava, mitä tutkimuksen ja kehityksen tulee. Tutkimus on tärkeää, puolustussektoria täytyy vahvistaa. Meillä on ollut joitakin ongelmia, äh, mitä kilpailuttamisen tulee tekniset standardit esimerkiksi jäsenvaltioiden välillä. Tätä taustaa vastaan voimme sanoa, että me tuemme tätä ehdotusta. Meillä on jotakin konkreettisia tarkistuksia. Ensinnäkin on selvää, että määrä rahojen avulla haluamme siis yhtenäiset markkinat. Tässä pitäisi hyödyntää sekä julkisia että yksityisiä yrityksiä ja sitten Nämä pitäisi siis alkuajan olla eurooppalaisia. Johtamisrakenteiden tulisi myös olla Euroopassa. Eli valvonnan pitäisi ottaa huomioon, koska tässä saattaa olla yrityksiä olkipuolelle, jotka ovat tärkeitä puolustusnäkökulmasta. Nämä koskee muun muassa minun jäsenvaltiota. Tässä puhutaan kolmesta yrityksestä, kolmesta jäsenvaltiosta. Mielestäni pk-yritykset ja mikroyritykset ovat monissa jäsenvaltioissa puolustussektorin selkäranka ja ne ovat todellakin tarpeellisia tässä arvoketjussa. Ja ne ovat kaikkein haavoittuvaisiin osa. Tässä tarvitaan uutta pääomaa uusiin investoihin, joten tässä täytyisi kiinnittää huomiota siihen, että taataan se, että PK-yritykset voivat osallistua tähän ohjelmaan. Jos tämä otetaan huomioon, niin varmasti pääsemme yksimielisyyteen muiden ryhmien kanssa. Eh, thank you very much. Eh, Kiitos. Seuraavaksi vihreistä edustaja Scholtes. Thank you, <coughs> Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tämän lausuntoluonnoksen valmistelusta. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta puolustusmarkkinoille, jotta se olisi mahdollisimman avoin. Hyvin toimiva sisämarkkinajärjestelmä puolustuksen osalta vaikuttaisi vahvasti siihen, että voitaisiin saavuttaa yhteisen puolustus- ja turvapolitiikan tavoitteet. Valitettavasti riittävästi edistystä kuitenkaan ei ole tähän suuntaan saavutettu, vaikka puolustuspakettidirektiivi kuitenkin hyväksyttiin 2009. Vihreä ryhmä tukee tätä kilpailutuslainsäädäntöä, jonka avulla voitaisiin tehokkaammin varoja käyttää. Ja nyt todellakin pitäisi varmistaa, että lainsäädäntöä toimitaan paremmin olen samaa mieltä siitä, että eurooppalaisten puolustusmarkkinoiden tilanne liittyy siihen, että tulee päällekkäisyyksiä. Tässä ei ole riittävästi avoimuutta, kun ajatellaan kansallisen puolustushallinnon ja puolustusteollisuuden välisiä toimia. Ja tästä syystä julkisten varojen käyttöä pitäisi tehostaa. Tämä muuten aiheuttaa liikaa kuluja veronmaksajille. Olen samaa mieltä siitä, että pk-yritysten roolia tulisi kasvattaa, koska näin useammat mar- pääsisivät näille markkinoille. Tuemme myöskin sitä, että puolustus tutkimusta ja hankkeita ei ole saatu käyntiin. Monet asiat hoidetaan edelleenkin kansallisella tasolla, mutta haluaisin kuitenkin korostaa tärkeintä asiaa vihreälle ryhmälle. Kyse on budjetoinnista. Me vastustamme, että Euroopan unionin budjetista käytettäisiin lisää rahaa aseteollisuuteen, koska tässä on jo sadasta miljardista eurosta vuositasolla kyse, vaan pitäisi keskittyä enemmänkin siihen, että varoja käytetään tehokkaammin aseteollisuudessa. Tästä syystä minä tulen esittämään tarkistuksia, jotta tätä yhteistyöohjelmaa muokattaisiin niin, että tämä tapahtuisi komission johdolla teollisuus- ja tutkimuspolitiikan asiantuntijana komission pitäisi tietää, millaisia vaikeuksia, rakenteellisia ongelmia tällä sektorilla on ja pitäisi helpottaa yhteistyötä tutkimusvaroja on kansallisella tasolla käytössä ja voitaisiin noin 25 ja 100 miljardia kuitenkin vuositasolla säästää niin, että Euroopan unionin budjetista käytettäisiin ainoastaan tietty määrä hallinnollisiin kuluihin. Ja kyllä, tässä esittelijä Varjo esittelen kanssa mielelläni jatkan yhteistyötä tämän asian osalta ja toivomme, että myöskin puolustushankinnoissa avoimuus lisääntyisi. Uh, I don't see Mrs. Äh, Trosinski. En näe edustaja Trosinskiä paikalla. Hän on ENFn varjoesittelijä. Näin ollen muut jäsenet saavat puheenvuoron. Nikola Danti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Uskon, että IMKON lausunto näin strategisessa aiheessa on hyvin tärkeä. Kyse on eurooppalaisesta puolustusstrategiasta ja siitä, että tehostetaan puolustusteollisuutta Euroopassa. Tarkoitus on myös vahvistaa sisämarkkinoita. En lähde toistamaan yleistoteamuksia, jotka olemme jo kuulleet. Virginie Rosier muun muassa totesi kantamme tältä osin. Minä voisin vain vahvistaa kahta kommenttia, jotka täytyisi saada mukaan lausuntoomme. Ensinnäkin meidän mielestämme on tärkeää, että Euroopan unionin budjettista tuleva rahoitus saadaan puolustusteollisuuden käyttöön. Mutta jos ainoa kriteeri on se, että 50 prosenttisesti osallistutaan, niin tämä on sellainen raja, joka ei määrittele hyvin tilannetta Euroopan tasolla. Ei ole mahdollista osallistumista tällä tavalla määritellä hyvin. Olisi parempi määritellä sellaiset kriteerit, jotka liittyvät aivan strategiseen ja de facto kontrollimahdollisuuteen näissä yrityksissä. Toiseksi puheenjohtaja ja muutkin kollegat ovat todenneet, kuinka monta maata tarvitaan tällaiseen yhteishankkeeseen mukaan. Omassa maassani tämä raja tuntuu varsin pieneltä. Eli kahden kunnankaan tällaisia yhteistyöhankkeita ei yleensä toteuteta enää kahden kunnan välillä, vaan sitten tarvitaan jo enemmän kumppaneita yhteistyöhankkeisiin. Eli kahden kumppanin sijaan yleensä mukana on enemmän ja varmasti tästä teemme myös tarkistuksia. Juuri aamulla keskustelussa äh, nousi esille vahva kohesio, eli tässä aiheessa ennen kaikkea tällainen yhteenkuuluvuus ja yhteinen näkemys on erityisen tärkeää. Kiitos. Edustaja Krapin, olkaa hyvä. Mulțumesc mult. Este un raport extrem de <clears throat> important. Kiitos rouva puheenjohtaja. Tämä mietintö on äärimmäisen tärkeä ja odotin tätä suurella mielenkiinnolla, mutta minulla on myös paljon huomioita. Se, mitä komissio ehdotti, toivottavasti komissio tässä nyt kuuntelee. Tämä on vähän epämääräistä, koska tässä esitetään monia asioita, mutta tämä on erittäin subjektiivista. No ensinnäkin nämä kriteerit. te puhutte vaikutusten arvioinnista. Tämä täytyy tapahtua jokaisen rahoituksen puitteissa. No mitä nämä kriteerit ovat? Näitähän on hyvin erilaisia. Sitten PK-yritykset ja muut. No mitä tämä tarkoittaa? PK-yritykset tarvitsevat oman budjettiinsa tietyn prosenttiosuuden. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi avata markkinat, mutta meidän täytyy tehdä ero kolmansien maiden kanssa, jotka ovat NATO-maita ja ne, jotka eivät ole Naton jäseniä. Niitä täytyy käsitellä eri tavalla. Jos emme tätä erottele, niin silloinhan ei ole mitään motivaatiota kolmansille maille liittyä NATOon ja suorittaa maksuosuutensa. Eli tämä on tärkeää Euroopan tulevaisuuden kanssa. Virginie sanoi sen. Minä olen tehnyt hyvin paljon tarkistuksia. Jos me emme tee tätä oikein, niin sitten tästä ei tule hyvä. Te puhutte asiantuntijoista, sanotte, että yritysten täytyy tulla eri maista, mutta ei näistä itse asiantuntijoista sanota mitä. En minä halua, että asiantuntijat kaikki tulevat yhdestä maasta. Minä haluan selkeästi sanoa, että näiden asiantuntijan täytyy tulla eri maista. Tämä on provokaatio tämä teksti minulle. Minä Toivotan onnea kaikille esittelijöille, mutta meidän täytyy myös tässä valiokunnassa tukea heitä, koska jos tämä ei johda mihinkään, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Täällä mainittiin tutkimukset. Tässä käytetään eurooppalaisia tutkimuksia ja sitten nämä rahat vaan katoavat johonkin laatikkoon. Toki nämä tutkimukset täytyy rahoittaa, mutta niillä täytyy olla selkeät tavoitteet. Minä tunnen nämä kysymykset. Minä olen ollut ministerinä liittyen näihin kysymyksiin ja tiedän, että haaste on aivan valtava. Pyytäisin, että komissio esittäisi tässä konkreettisia esityksiä. Anteeksi, että suhtaudun tähän niin kiihkeästi, mutta tein töitä koko yön. Very much, and then, uh... Kiitoksia. Sitten edustaja Kuun, onko hyvä. Ja dankeschön. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset myöskin tästä tekemästäne ehdotuksesta. Se sisältää paljon Totta kai myöskin sellaisia kohtia, joita voi kritisoida, mutta en nyt palaa asioihin, joista täällä on puhuttu. Haluaisin tässä vaan kertoa kannasta, josta olen sopinut muiden kollegoiden kanssa myöskin vastaavista valiokunnista. Tämä koko rahoitus, näemme sen kriittisesti niin, että tässä nämä hankkeet joutuvat kanta- kantamaan tässä tämä, niin tässä tarvitaan kyllä vielä keskusteluja. Sitten kun ajatellaan näitä hankkeita ja niiden valvontaa, niin se on myöskin meille hyvin tärkeää ja se täytyy tässä yhteydessä ottaa huomioon. Kiitos. Okay, thank you very much. And then, uh, Kiitoksia. Herra olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin onnitella teitä siitä, miten johdatte kokouksia. Oikein hienoa. Yksi seikka minua tässä keskustelussa hämmentää. Ensimmäistä kertaa nyt puhun IMKO-valiokunnassa. 23-28 jäsenvaltiosta on NATO-jäseniä. Ja kuitenkin NATOa ei ole kertaakaan mainittu tässä keskustelussa. Tämä minua hieman hämmästyttää. Onkohan komission tarkoitus ollut häivyttää komissio tästä keskustelusta aivan kokonaan pois? Varmaankin jonkinlaisen osuuden sillekin varmaan olettaisi löytyvän. Kollega siellä nyökyttelee. Tämä on rohkaisevaa, koska minä olen ukipista ja hän ei ole ukipista. Kenties komissio silloin, kun koosti tämän, niin pohti tätä ja voisi sanoa nyt meille, miksi NATO ei ole lainkaan mainittu. Kiitos. Okay, thank you very much. Kiitos. Sitten Jaakonsaari, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin yhdyn eh, kiitoksiin siitä tavasta, jolla johdatte eh, IMKON, IMKON keskusteluja. Minusta tämä Puolustusyhteistyö on todella pitkän tähtäimen hanke ja jo se, että olemme näin pitkällä, niin kertoo siitä, että yhteistyö jäsenmaiden kesken on tiivistymässä toisin kuin julkisuudessa voidaan päätellä, että Euroopan unioni olisi jotain, jossain kriisissä. Tämä yhteistyö etenee tällä erittäin tärkeällä alueella. On kuitenkin vähän huolimattomia puheenvuoroja käytetty esimerkiksi komission puheenjohtaja Juncker, joka johdonmukaisesti on puhunut Euroopan armeijan kehittämisestä ja perustamisesta. Ja siitähän ei ole ollut missään vaiheessa kysymys, mutta ehkä tämä armeija-sana on jollain tavalla niin seksikäs, että sitä herkästi käytetään. Kyllähän Euroopan unionin idea on edelleen kriisinhallinta, diplomatia, ja niin sanottu pehmeä valta, mutta eh, se, mitä tällä nyt haetaan puolustusyhteistyöllä, on äärettömän tärkeää, koska tästä yhteistyöstä voidaan parhaimmillaan saada valtavasti säästöjä, koska ei käy missään niin tuhlata Euroopassa kuin se, että jokaisella maalla on eh, vanhentuneita asejärjestelmiä, eh, vanhoja kasarmeja, heikkoa tiedustelua ja niin edelleen. Tästä jos jostain voidaan saada jopa säästöä, jotta sitten vois, voidaan näillä rahoilla vastata uusiin turvallisuuskysymyksiin. Tämä korostaa vielä sitä, että tämä on todella pitkän tähtäimen hanke ja hyvä on, että mm, eurooppalaista puolustusteollisuutta kehitetään, mutta se ei niin voi olla se idea, että me lähdemme koko hankkeeseen puolustusteollisuuden näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että Eurooppa pystyisi tehokkaammin vastaamaan niihin turvallisuuspoliittisiin haasteisiin, joita on. Ja voitaisiin aloittaa aika vaatimattomasti esimerkiksi niin, että tiedusteluyhteistyötä eh, nostettaisiin ihan uudelle tasolle ja sitä kautta pystyttäisiin reagoimaan esimerkiksi terrorismin mukanaan tuomiin haasteisiin. Mutta esittelijät ovat tehneet hyvää työtä ja tämä on hyvin tärkeä mielenkiintoinen mietintö, mitä, mitä sisämarkkinavaliokunta tulee antamaan. Kiitoksia. Thank you very much. And then... Kiitoksia. Sitten komission puheenvuoro. Unford, olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Paljon kiitoksia, että sain puheenvuoron. Tässä pieni esittely sananen. Niin kuin sanoitte, että tarkoituksena on siis vaalia yhteistyötä. Kyse on teollisuusohjelmasta, jotta teollisuus voisi olla kilpailukykyisempi ja innovatiivisempi ja vaikuttaa näin Euroopan turvallisuuden tarvitsemiin puolustusteollisuuteen. Ja me olemme nyt kirjanneet ylös kaikki kommentit ja huomasin, että täällä korostettiin, sitä, sitä tarvitsemme avoim, avoimemmat puolustusmarkkinat ja että PK-yritykset pitää ottaa mukaan, jotta voidaan helpottaa niiden mukaan tuloa, että niitä tulee osasta eri EUn jäsenvaltiosta. Tämä on tärkeä asia myöskin komissiolle. Ja sitten myöskin otamme keskustelemaan asiasta kolmikantaneuvottelujen aikana. Yksi asia, mistä meidän pyydettiin selkeä kommenttia, eli viittaukset NATOon me kyllä viittaamme siihen ehdotuksen johdanto-osassa, missä teemme selkoa siitä, että nämä kapasiteetit, joita pitää kehittää, täytyy olla eri prioriteetin kanssa linjassa, jotka määritellään jäsenvaltioiden taholta. Ja tässä yhteydessä me sitten viittaamme näihin alkuperäisiin aloitteisiin, mutta myöskin NATOon ja artikla 173 Euroopan unionin toiminnasta on tässä pohjalla, joten me kyllä viittaamme myöskin puolustuskontekstiin, mutta kyse ei ole ainoastaan puolustusohjelma, vaan teollisuus, teollisuuteen liittyvä ohjelma. Joten tämä ei ole, se on kyllä mukana tässä, mutta se ei ole mikään ohjelman tärkein elementti. Uh, Kiitoksia. Nyt vastaan sitten esittelijänä joihinkin kommentteihin, eli hollanniksi jatkan. Um- Ensinnäkin kiitokset kaikille näistä huomioista käy ilmi, että kiinnostus on kova. Ja ymmärsin nyt, että on tärkeää, että PK-yritykset pääsevät mukaan. No, siksi mielestä on hieman outoa, että osallistujen lukumäärä rajoitettaisiin kolmeen. Ja minähän halusin juuri nostaa tätä lukua niin, että mahdollisimman monet yritykset ja mahdollisimman monet maat pääsivät tähän mukaan. Täällähän sanottiin, että on tärkeää tukea mahdollisimman monia yrityksiä ja tämä varmasti olisi juuri yksi tapa saada tämä aikaiseksi. No sitten tämä 50 prosenttia 100 prosentin sijaan, mitä PK-yrityksiin tulee ja rahoitukseen. Tämä on ollut horisontti 2020 hankkeessa jo mukana. Minähän olen ollut siellä varjo esittelijänä ja siksi olen puhunut hyvin monien yritysten kanssa ja ne sanovat, että tässä on enemmänkin kysymys siitä, että heidät otettaisiin enemmän mukaan tällaisiin yritysryppäisiin, jotta ne voisivat sitten saada enemmän tästä niin sanotusta eurooppalaisesta laadusta. Eli jos puhutaan 50 prosentista, niin silloin ehkä voitaisiin tukea enemmän hankkeita. Budjetti on hyvin rajoitettu, eli tässä todellakin useimmat hankkeet sitten saisivat mahdollisuuden. No, mitä tähän yleiseen budjettiin, eli tämä lasku 503,5 miljoonaa. Tämä ei koske itse ohjelmaa vaan ähm, tässä on kysymys siitä, mistä nämä rahat tulevat. Eli tämä ei tule SEFistä tämä 145 miljoonaan, vaan tämä voisimme määrittää, mistä nämä rahat tulevat. Ehkä me voimme varja esittelöiden kanssa tässä löytää ratkaisun. Ja jos me löydämme nämä rahat jostain, niin kyllä tässä nyt olen valmis kompromisseihin. No sitten kolmannet maat. Tämä liittyy nyt sitten tähän hankkeen luottamuksellisuuteen tietysti, koska on hyvin luottamuksellisia hankkeita. Siinä tietenkään voi kaikkia maita ottaa mukaan, mutta ehkä ratkaisu voisi olla, että tässä tarkastellaan NATO-maita – ja täällähän tehtiin myös huomio NATOon, NATOon liittyen, joten NATOlla tulee varmasti olemaan tässä erittäin tärkeä rooli. Ehkä tässä voitaisiin rajoittaa sitten osallistuja NATO-maihin. No, sitten asiantuntijoihin liittyen. Minäkin olen tehnyt tarkistuksen liittyen tähän asiantuntijakomitean mutta täytyy taata, että asiantuntijat tulevat eri maista, jotta tässä voidaan taata objektiivisuus hankkeiden yhteydessä. Ja mitä valvontaan tulee, niin siitäkin olen tehnyt tarkistuksia. Eli parlamentin valvontaa täytyisi lisätä. Tähän täytyy tehdä vielä parannuksia. Tässä yleiset huomiot. Ensinnäkin kiitokset kaikille teidän huomioistanne ja odotan tässä tulevaa yhteistyötä, jotta saamme aikaiseksi hyvän mietinnön. Sitten tarkistusten jättöpäivä on huomenna. Ja sitten me tarkistelemme tarkistuksia seuraavassa valiokuntakokouksessa neljäs päivä joulukuuta. Joten näin haluaisin nyt saattaa tämän aiheen päätöksen. Odotan teidän tarkistuksia. Kiitos. So, um, it means that we can... Uh... Näin voimme jatkaa sitten seuraavalla esityslistan kohdalla. Kyseessä on suhteellisuusarviointi ja uusia ammatteja koskeva sääntely. Kaikkihan tietävät, että tämä kuuluu palvelupakettiin yhtenä osana – neuvosto on jo yleisen lähestymistavan hyväksynyt toukokuussa Schwabin mietintö on ollut käsittelyssä. Heinäkuussa 2017 281 tarkistusta on tehty tähän mietintöön. Me äänestämme seuraavassa kokouksessamme 4. joulukuuta tästä mietinnöstä. Nyt käsittelemme kompromissitarkistuksia ja haluaisin ottaa puheenvuoron esittelijälle. Andreas Schwab, olkaa hyvä. Thank you so much, uh, chairwoman. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia huomiostanne ja ystävällisistä saatesanoistanne. Minä en nyt tänään puhu tarkistusten lukumäärästä, vaan meidän pitäisi puhua sisällöstä, koska minun täytyy kertoa teille, että ensinnäkin yhdessä varjoesittelijöiden kanssa – me olemme käyneet hyödyllisiä ja rakentavia keskusteluja ja haluaisin kiittää heitä heidän ponnisteluistaan ja ymmärryksestään ja siitä ajasta, jonka he ovat käyttäneet siinä suhteessa, että tätä ehdotusta nyt saadaan eteenpäin. Joskus tämä koskettaa joitakin eurooppalaisia perinteitä ja tästä syystä me haluamme käyttää aikaa niin, että me todellakin saamme tämän oikeaan suuntaan vietyä. No sitten toisekseen, nyt kun kiittelin varjoesittelijöitä, puheenjohtaja, niin haluaisin kiittää työntekijöitä ja myöskin sihteeristöä monissa kohdissa. Mielestäni me olemme ihan teknisestäkin näkökulmasta saaneet edistystä aikaiseksi, jotka todellakin olivat tarpeen, sillä me saimme vahvaa tukea sihteeristöltä ja kiitoksia tästä oikein paljon. Tilanne on mielestäni nyt sellainen, että periaatteessa olemme päässeet sopuun siitä, että suhteellisuus on tässä se johtoperiaate, kun ajatellaan ammattia, sääntelyä ja toimenpiteitä, mutta nyt kun ajatellaan oikeutta Eli kun ajatellaan tätä ammattipätevyysdirektiiviä, niin se on kyllä jo osa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, mutta suhteellisuus ei ole mikään oikeudellinen termi, joka olisi selkeä, vaan se on sellainen, että kun on, on sellaisia tuomareita, jotka päättävät itsekseen ja sitten, jos heitä on enemmän, niin he päättävät yhdessä. Joten tässä tämä on todella vaikea tehtävä, jonka olemme saaneet Euroopan komissiolta, sillä meidän pitää tietyssä määrin määritellä, mitä tämä suhteellisuusarviointi tässä yhteydessä tarkoittaa, tai mitä suhteellisuus tässä yhteydessä tarkoittaa. Ja kun ajatellaan nyt tämän asian luonnetta, niin tämä on hyvin vaikea tuo tehtävä. Mitä, mikä on suhteellista Bulgaariassa? Ei sitä ei voida eurooppalaisen mittapuun mukaan päättää, vaan osittain myöskin paikallisten mittapuiden mukaan ja mikä tilanne on Saksassa, niin siellä tilanne näyttää erilaiselta, vaikka, vaikka tietysti tuo sana on sama siellä. Joten meidän pitää tässä, tai tämä on hiukan tällainen seikkailu meille. Se ei kuitenkaan lähde liikkeelle nollasta, sillä tämä seik tarkkailuhan, kun ajatellaan tätä ammattipätevyysdirektiiviä, eh, kollega Vernio teki hyvää työtä, muuten siinä suhteessa kun ajatellaan tätä ammattipätevyysdirektiiviä artiklassa 59 kohdassa kolme suhteellisuusperiaatteen osalta, eh, niin siellähän se on jo tällainen perusperiaate. Eli se tarkoittaa että kun ajatellaan kaikkia näitä ammattijärjestöjä ja ajatellaan tätä direktiiviä, niin suhteellisuusperiaate pätee tässä suhteessa jo nyt. Minä sanoin hiukan vitsinä tuossa, että pohdin, että miksi me nyt sitten tarvitsemme ylipäätään tällaista suhteellisuusdirektiiviä, mutta sellainen siis on nyt. Ja on selvää, että kun nyt ajatellaan suhteellisuusdirektiiviä, ja siitä poissulkemista, niin kukaan ei, ketään ei voi siis jättää pois tästä suhteellisuudesta tämän ammattipätevyysdirektiivin kautta. Joten minun täytyy todeta, että minä myöskin omien töideni osalta – olen hiukan tätä asiaa saanut eteenpäin, koska ajattelin alun perin, että se, että nyt suljetaan pois tästä suhteellisuusdirektiivistä nämä terveysammatit pois, olisi helppo helppo tehtävä, koska sitten ne olisivat vain ammattipätevyysdirektiivissä mukana. Ja monet täällä ovat käsittääkseni samaa mieltä. Epäselvää on se, että mihin tässä nyt voitaisiin joutua, joten me olemme kyllä parlamenttina kiinnostuneita siitä, että tätä ei jätetä mitenkään sattuman varaan, miten äänestyksessä sitten tilanne hoituu. Eli meidän pitäisi nyt avoimesti lähteä liikkeelle ja tämä suhteellisuus arviointi tässä ammattipätevyysdirektiivin 59 kohdassa on laajemmin määritelty kuin mitä me nyt näiden kompromissitarkistusten kautta on saatu aikaiseksi. Tämä 59 kohta 3 on sellainen, että siinä todetaan, että tämä täytyy olla suhteellista ja sitten jäsenvaltion tai tuomarin tilanne on se, että pelivaraa on hyvin paljon ja sitten taas kohtien 6 ja 4 ja 4a mukaisesti tämä velvoittaa jäsenvaltioiden hallitusta paljon enemmän. Ja tässä siis otettaisiin suhteellisuusperiaate sitten mukaan. Eli jos nyt tätä tarkastellaan hyvin yksityiskohtaisesti, meidän täytyy nähdä, että valitettavasti kyse ei ole ainoastaan tästä sisällöstä tästä asiasta, vaan tässä myöskin tunteilla on merkittävä rooli, kun ajatellaan ammattijärjestöjä, niin monet niistä pelkäävät muutoksia. No kyllä, sehän on argumentti, siitä voi puhua, mutta jos artiklaan 59 kohtaan 3 ammattipätevyysdirektiivissä ei tehdä muutoksia, niin sitten on olemassa riski, että tässä mennään sellaiseen suuntaan, että nämä ammattijärjestöt eivät sitä halua. Muistan vielä, kun puhuimme tästä mietinnöstä täällä valiokunnassa. Minäkin puhuin siitä. Ja kyse oli silloin monista kysymyksistä myöskin siitä, ovatko notaarit direktiivin soveltamisalassa mukana vai eivät. Ja havaitsin, että viimeisten vuosien aikana ne notaarit, jotka olivat eurooppalaisessa kontekstissa kovapäisiä, niin ne säänneltiin pois, kun taas muut sitten pyrkivät löytämään tilansa Euroopan alueella ja heille tämä meni paljon paremmin. Eli kun ajatellaan eri ammattiryhmiä, jotka asiassa pysyvät tiukoina, niin muutama vuosi myöhemmin sitten kuitenkin jäivät rattaiden alle jäsenvaltioissa ja tätä nyt kaikkien täytyy pohtia. Minä olen avoin tai suhtaudun avoimesti kaikkiin ratkaisuihin, jotka tuovat lisäarvoa tässä asiassa. Minä itse toin esille sen idean, että terveysalan ammatit otettaisiin kokonaan pois suhteellisuusdirektiivistä, mutta samanaikaisesti Euroopan unionin perussopimuksia olisivat mukana ja näin ollen sitten 59 kohta 3 on se, mitä sovelletaan. Ja me puhuimme hyvin rakentavasti varjoistelijan kanssa sitä, että olisiko ehkä jokin parempi tapa todeta jäsenvaltioille, että kun ajatellaan terveysammattien sääntelyä, jotka koskettavat kuluttajan suojaa ja potilaiden suojaa ja sopimuksia, sopimuksen kohtaasta kuusi nämä pitäisi ottaa erityisesti huomioon. Eli me pohdimme näitä kahta eri ratkaisua, että kumpaan suuntaan lähdemme. Olemme kiitollinen, olen kiitollinen siitä, että varjoesittelijät ovat tehneet hyvin äh, hyviä äh, tarkistuksia. No niin, nyt sitten artikla 6 on tietysti tärkein osa tätä direktiiviä ja en nyt sano siihenkään kovin paljon, koska meillä ei ole paljon aikaa. Minä puhuin tästä artiklasta 6, 49 kohdasta, mutta meillä on mahdollisuuksia ottaa näitä kriteereitä paremminkin huomioon tässä ja uskon, että olemme saaneet paljonkin parannusta aikaiseksi. Sanomme myös, että taloudelliset vaikutukset eivät ole kriteeri suhteellisuuden osalta, vaan tämä tätä sovelletaan jäsenvaltioissa muiden ammattien, siis ei terveyspuolen ammattien osalta. Ja artiklassa 6 teemme muitakin selvennyksiä, joten loppujen lopuksi meidän täytyy valita, kumpi on parempi tie. Mutta meidän pitäisi tehdä tämä kuitenkin jär, järjellämme, emmekä tunteella, koska muuten tämä voisi mennä väärään suuntaan. Ja sitten puheenjohtaja haluaisin vielä kerran puhua tästä toisesta osasta aivan lyhyesti, joka on kuitenkin minulle hyvin tärkeä. Tiedätte, että rajat ylittävä sellaisten ammattien toiminta, jotka ovat mukana ammattipätevyysdirektiivistä. Siis kysehän tässä ei ole, vaikka niin sanotaan. Kyse ei ole yleensä ottaen palveluista, vaan ne ammatit, jotka ovat ammattipätevyysdirektiivissä mukana – joihin liittyy tiettyjä äh, rajoitteita suhteellisuusperiaatteen mukaisesti, kun ajatellaan heidän omaa toimintansa, että nämä äh, ammatit voivat myöskin vaatia suhteellisuutta, mitä tulee jäsenvaltioiden toimenpiteisiin, äh, kun kyse on heidän ammattitoiminnastaan rajat ylittävästä. No minä tulen raja-alueelta ja uskon todellakin siihen, että Eurooppa tuo meille enemmän jos me avoimesti ja avoimin rajoin yritämme ratkaista näitä rajat ylittäviä kysymyksiä. Minun alueellani on paljon ongelmia ja kolme ministeriä, yksi vihreiden edustaja, yksi demarien ja yksi kristillisdemokraattien eh, edustaja laativat kirjeen, jossa pyydettiin, että meidän pitäisi nyt etsiä ratkaisu tähän ongelmaan. Eli tässä nyt tämä ei liity siihen, että minä tätä haluaisin, vaan tämä on laajempi poliittinen ongelma. Vihreillä ja demareilla on sama näkemys kuin meillä. Ja pyytäisin, että kollegat, eivät ainoastaan minun poliittisesta ryhmästäni, vaan myöskin muista ryhmistä, tarkistamaan tämän kysymyksen. Mielestäni suhteellisuus, kun ajatellaan niitä vaatimuksia, joita rajat ylittävällä palvelulla on, sen pitäisi olla itsestäänselvyys esimerkiksi lähetettyjen työntekijöiden direktiivissä on tämä sama asia. Siis se on nyt jo perussopimuksessa mukana, mutta siitä ei pidetä kiinni. Ja jos nyt sitten täällä sanomme, että perussopimus, perustamissopimus ei kiinnosta meitä ollenkaan, kaikki voivat tehdä mitä haluavat, vaikka se olisikin laitonta, niin se on kyllä todella eh, inhottava asia sisämarkkinoita ajatellen. Joten todellakin pyydän, että nyt lähdemme tämän pienen askeleen eteenpäin ja sanomme, että se mikä nyt on oikeuskäytäntöä EU-ssa, niin jäsenvaltioiden täytyy pitää siitä kiinni. Kyse ei ole oikeuksien laajentamisesta, vaan siitä, että sanomme, että kuunnelkaapa jäsenvaltiot, se mikä nyt on oikeuskäytäntöä eh, lakia, niin siitä täytyy pitää kiinni. Ja toivottavasti me saamme tästä enemmistön taaksemme ja todellakin odotan mielenkiinnolla, mitä varjoesittelijät ja muut kollegat sanovat. Ja kiitoksia tarkkaavaisuudestanne. No, oli ajateltu, että 4.12. äänestämme valiokunnassa meillä on vielä kokous, missä voimme tätä puhua, mutta mielestäni sitä voisi vaikka lykätä vielä viikolla. Me suhtaudumme joustavasti siihen, jos nyt sitten kuitenkin tässä asiassa päästään eteenpäin. Kiitos. Thank you very much, uh, Andreas. and Then... Kiitos Andreas. Sitten varjoesittelijöiden vuoro SFD-ryhmästä. Konferaati, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan niin kuin muissakin yhteyksissä, kun olemme keskustelleet tästä ryhmäni lausunnosta, olen sanonut, tämä komission ehdotus pitäisi, sitä pitäisi muuttaa syvällisesti. Olemme tuoneet esille myös ne pääkohdat, jotka meidän mielestämme ovat pääongelmia. Andreas on tehnyt kovasti työtä ja oikein hyvin onkin tehnyt työtä Muutoksiakin on tapahtunut ja niihin voi kyllä yhtyä. Mutta vielä on kaksi kohtaa, kaksi kysymystä minun mielestäni, jotka ovat kriittisen tärkeitä. En nyt lähde toistamaan meidän kantojamme kaikissa muissa kohdissa. Ne varmasti voidaan ratkaista vielä sitten loppuvaiheissakin, kun kompromisseja laaditaan. Kaksi jäljellä olevaa ongelmaa ovat toisaalta terveydenhuoltoala, ammatit, on tehty tarkastuksia, on syvennetty näkemyksiä ja jätetty sitten pois ainakin nämä terveydenhuoltoalan ammatit. Me olemme pyytäneet ja vahvistamme tämän pyynnön, että jätettäisiin pois. Ne ammatit, joista tehdään tällainen suhteellisuusarviointi, emme olisi vastaan sitäkään, että ne jätettäisiin täysin tämän ulkopuolelle. Tällä hetkellä ei ole olemassa sellaisia materiaalisia olosuhteita jäsenvaltioissa niin, että päästäisiin konsensukseen siitä, miten hyvin tiukasti tulkittaisiin näitä direktiivin kriteereitä. Tiedän, että muut ryhmät ovat erilaisella kannalla. Aivan niin kuin Andreaskin selitti. Me olemme tässä kohtaa pyytäneet äh, keskusteluja ja oikeastaan haluaisimme, että näistä tarkistuksista, joita on nyt esitetty, niin äänestettäisiin. Tässä kohtaa, tässä kysymyksessä en usko, että on mahdollista saada aikaiseksi lähentymistä kannoissa. Tämä aihe on hyvin hankala, herkkäluontoinen. Muissa valiokunnissa on nyt sellainen henki, että johtopäätöksiin ei varmaankaan päästä. Meidän tulisi pyrkiä mahdollisimman laajaan kantaan, yhteiseen kantaan, konsensukseen. Ja uskon, että se onnistuisi helpommin, jos me emme tässä lähde epäselville teille, vaan nimenomaan hyvin selkeästi täytyy määritellä, mitä tässä kohtaa tehdään. Lähdemmekö yhteen suuntaan vai toiseen suuntaan? Eli kerroin, mitä me haluaisimme suljettavaksi ulkopuolelle. Niin, että kunnioitamme kuitenkin myös vastakkaisia näkemyksiä. Minä esittelen oman ryhmäni kantaa. No sitten palvelujen tarjoaminen rajat ylittävästi. Meidän mielestämme olisi virhe laajentaa soveltamisalaa niin, että katettaisiin myös ne säännöt, jotka säätelevät palvelujen tarjoamista. Andreas kuvaili kaikkien raja-alueiden tilannetta. Minäkin asun oikein kauniilla raja-alueella ja tiedän, minkälaisia ristiriitaisuuksia siellä on, mutta en kuitenkaan katso, että nämä ongelmat tulisi ratkaista ja ne voitaisiin ratkaista. Tämä ei ole pelkästään minun kantani, vaan ryhmäni kanta. Eli niitä sääntöjä, joita nyt keskustellaan, niin välttämättä ei voida tässä ratkaisussa käyttää. Muutoin byrokratia lisääntyisi ja tämä aiheuttaisi kustannuksia myös näille alueille. Tämähän on poliittisesti hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja sitten puututtaisiin tavallaan työntekijöiden lähettämistä säätävän direktiivin toimintaan. Tässä direktiivissähän on ongelmia ja ristiriitoja, jotka täytyy nimenomaan ratkaista sen direktiivin puitteissa. Minusta olisi väärin, olisi virhe toimia niin, että tässä keskustelussa, jota nyt käymme, yritettäisiin ratkaista nämä ongelmat. Jos ei sitten lähentymistä tapahdu näissä kysymyksissä, näissä eriävissä kannessa, niin ei ole mahdollista päästä konsensukseen tästä koko järjestelystä, kun ajatellaan ST-ryhmää. Aina, niin kuin muulloinkin, olemme valmiita käymään näkemysten vaihtoa, keskustelemaan aivan, aivan viime metreille saakka, ottaen huomioon myös senkin hypoteesin, että mahdollisesti äänestystä pitää sitten lykätä eteenpäin, jos se voi auttaa. Me emme metodia sinällä vastusta, mutta tässä varsinaisessa aiheessa meidän kantamme on sellainen, jonka juuri kuvailin. Thank you very much. And then for EC... Kiitos ECRstä. Edustaja Sulik, pyydän puhua, puhumaan mahdollisimman tiiviisti. Muutoin aika loppuu kesken. Kiitos. Vielen Dank. Äh, zuerst einige Worte auf Deutsch. Äh, Kiitos muutama sana saksaksi. Haluaisin kiittää sinua loistavasta argumentoinnista, todellakin ensiluokkaista. Ja haluaisin myös kiittää sinua rakentavasta asenteesta. Ja jos sallitte, niin jatkan nyt slovakian kielellä. Vaikka olemme näin lähellä äänestystä, niin me emme ole päässeet ratkaisuun rajat ylittävistä palveluista ja terveyspalveluista. Mikä on ongelma? Minun kantani ei ole muuttunut. Tähän ei ole mitään loogista tai lainsäädännöllistä syytä. Miksi nämä terveyspalvelut jätettäisiin ulkopuolelle? Näitä on käsitelty useissa tarkistuksissa me olemme äh, kuulleet äh, terveysammatin äh, harjoittajia muun muassa, ja me olemme tehneet nyt kompromisseja. Tämä liittyy siis artiklaa 6, sitten mainitsimme myös artiklassa 4a. Tämä koskee sääntelyn purkua ja terveyden suojelua. Mutta minä en näe mitään perusteluja näille. Mielestäni nämä ovat aika epäselviä, niin kuin ne olivat alusta lähtien, kun puhuttiin ammattipätevyysdirektiivistä. Siellä nämä terveysammatit on otettu mukaan. Viime kerralla sosialistit sanoivat, että nämä ammatit pitäisi jättää suhteellisuusarvioinnin ulkopuolelle, mutta tässä ei kuitenkaan oltu tarkkoja. Suhteellisuus tarkoittaa, että me pidämme vähiten rajoittavista toimista kiinni. Tässä ei enää pystyttäisi suojelemaan vanhoja markkinoilta ulkomailta tulevaa työvoimaa vastaan. Tämä ehkä saattaa olla nyt se todellinen syy, miksi halutaan jättää nämä ammatit ulkopuolelle. Mielestäni tämä on protektionismia ainoastaan. Siksi mielestäni herra Schwabin tarkistus koskien paljon rajat, rajat ylittäviä palveluja on tärkeä, koska työvoiman liikkuvuus on Euroopan intresseissä ja minä en ymmärrä, miksi monet jäsenet unohtavat sen. Sitten toinen esimerkki terveyspalveluihin liittyen Slovakia, oma maani siis, on maa, jossa terveydenhoitajalla täytyy olla yliopistokoulutus. Tämä tarkoittaa siihen, että me investoimme hyvin paljon ter- terveydenhoitajan koulutukseen. Eli Slovakia häviää tässä yhteydessä. Mutta joka tapauksessa minä sanon, avatkaa markkinat, koska Euroopan täytyisi olla yhtenäinen. Kaikkien maiden täytyy ö, tehdä myönnytyksiä, joten minä vastustan sitä, että puhutaan toisaalta siitä, että puhutaan Euroopasta ja yhtenäismarkkinoista, sisämarkkinoista, ja sitten kun täytyy tehdä jotain, niin sitten ollaankin protektionisteja ja pidetään kiinni omista intresseistä. Jos Slovakia, näin pieni maa, on valmis sanomaan toimitaan yhteydessä, ja kyllä me varmasti tulemme kaipaamaan meidän terveydenhoitajia, me, me heistä tulee olemaan pula, mutta jos pieni maa pystyy toimimaan näin, niin kyllä sitten isojen rikkaiden maiden pitäisi pystyä toimimaan vielä paremmin. Tässä kaikki. Vielä yksi loppuhuomio. Jos äänestyksen siirtäminen auttaa, niin olen valmis hyväksymään sen. Se olisi varmaan sitten Strasbourgissa 11. päivä joulukuuta. Jos se olisi Strasbourgissa, niin sitten tiistaina, ei maanantaina. Thank you very much. And then for... Kiitos. Alderyhmästä edustaja Selimovic, olkaa hyvä. Thank you very much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä yritän puhua mahdollisimman lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin todellakin kiittää Schwabia. Me kävimme erinomaisia keskusteluja kantamme ovat erilaiset, mutta herra Schwab on tehnyt aivan erinomaista työtä hän on pyrkinyt parantamaan tätä ja löytämään yhteistä pohjaa tälle. Me olemme samaa mieltä mietinnön kanssa ja kompromissitarkistusten kanssa tämänhetkisessä muodossaan. Meillä ei ole mitään ongelmia siinä suhteessa, mutta me emme ymmärrä sitä logiikkaa, opposition logiikkaa siitä, että nyt tässä pitäisi terveydenhoitopalvelut ottaa mukaan, sillä jäsenvaltiot yleensä pelkäävät ja ovat varovaisia siinä suhteessa, että tekisivät jotakin, joka voitaisiin nähdä vaarallisena, mutta jäsenvaltiot ovat tässä äänestäneet sen puolesta, että, että terveydenhuoltopalvelut otettaisiin mukaan. En ymmärrä, miksi parlamentin pitäisi yhtäkkiä pelätä tätä, koska parlamentti yleensä menee paljon pidemmälle kuin jäsenvaltiot, mutta tässä tapauksessa nyt sitten yhtäkkiä tilanne onkin nurinkurinen. Emme näe myöskään mitään ongelmaa rajat ylittävien palvelujen osalta. Tämä on täysin selvää, että että tätä voitaisiin yhdistää tähän lähetettyjen työntekijöiden direktiivin. Mä näen nyt tätä logiikkaa näissä asioissa. Mielestäni, niin, haluaisin nyt sanoa näin. Kompromissi on tasapainoinen, koska me kaikki olemme liikkuneet tässä. Eli me todellakin olemme pyrkineet venymään hyvinkin pitkälle. Minun ryhmässäni nyt ei niin hirveästi ollut ongelmia, mutta jos kyseessä on kompromissi, niin se on kompromissi. Eivät kaikki täysin tyytyväisiä aina siihen ole, mutta tämä on mielestäni tasapainoinen ja olemme valmiita sopimukseen. Täällä on pari kommenttia, jotka nyt on myöskin jaettu. Minä ymmärsin, että siitä ei haudu ongelmia minkään ryhmän kanssa. Nämä ovat ihan pikkujuttuja vain. Ja me odotamme sopim- sopimusta ja kokousta huomenna. Toivottavasti saamme sopimuksen nopeasti aikaiseksi tästä asiasta. Kiitos. Kiitos. Troczynski on varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Okei. Okay. So... Selvä. No sitten neljä ihmistä on pyytänyt puheenvuoroa. Pyytäisin puhumaan teitä mahdollisimman lyhyesti minuutin puheajan mittaan. Edustaja Rosier, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. En palaa tähän äh, muutos siirtokysymykseen. Haluan kiittää varjoesittelijää, joka on puolustanut meidän kantaamme, eli kun kyse on terveydenhuoltoalan ammateista, niin siinä tarvittaisiin muutosta. Haluaisin keskittyä palvelujen rajat ylittävän tarjontaan. Tähän liittyy huoli. Tarvitaan lainsäädännöllistä selkeyttä. Meillä on kaksi tekstiä, jotka säätelevät liikkuvuutta, eli palveludirektiivi, joka liittyy yritysten liikkuvuuteen rajat ylittävästi, ja toisaalta säännellään myös työvoimaliikkuvuutta. Kenties voitaisiin käsitellä tätä kysymystä näissä teksteissä Äh, eikä ottaa tätä rajat ylittävää liikkuvuutta äh, erilliseen tekstiin, jonka tarkoitus on ikään kuin selkeyttää sitä tulkintaa, jonka annamme olemassa oleville teksteille, eli tämä mm, ammattipätevyysdirektiivi ja toisaalta palveludirektiivi. No sitten varsinaisesta aiheesta katson, että mehän käymme myös muista teksteistä äh, tätä keskustelua. Muun muassa sähköisen eurooppalaisen palvelukortin yhteydessä käydään äh, tätä sivuavaa keskustelua. Tarvitaan aivan legitiimejä sääntöjä, joita noudatetaan yritysten liikkuvuuteen silloin, kun jäsenvaltiot ovat tässä päättämässä ja toisaalta palkansaajien liikkuvuus. Haluamme taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan myös lähetettyjen työntekijöiden direktiivin kautta. Eli kun kyse on niistä teksteistä, jotka luovat meille puitteet, niin siinä halutaan taistella polkumyyntiä vastaan ja toisessa tekstissä taas mennään päinvastaiseen suuntaan. Toivottavasti löydämme tähän ratkaisun, aivan niin kuin Gutier, sanoi. Muuten tämä on todella ongelmakysymys. Kiitos sitten Lopes Istuis, olkaa hyvä. Eh, al ponente, a mi querido amigo Andreas Schwab. Kiitos Haluaisin sanoa jotain herra Schwabille. Hän todellakin suhtautuu kiihkeästi tähän asiaan. No itsehän hän sanoi, että tähän ei pitäisi suhteutua liian tunteellisesti, mutta jos nyt muistan oikein, niin toukokuussa, kun keskustelemme asiasta, niin ö, siinä ei terveydenhuoltopalvelut olleet mukana, mutta nyt kahdessa kompromississa, kompromississa 2 ja 6, ne nyt sitten taas putkahtivat esiin. Minulla on sama vanha kanta. Minä olen espanjalainen ja tilanne Espanjassa ja muissakin maissa on se, että terveydenhuolto, ammatit ovat täydellisesti säädeltyjä ja siksi niitä ei tarvitse nostaa esille tässä suhteellisuuskysymyksissä. No, minulla ei ole paljon aikaa, mutta kyllä vaihtoehtokin varmasti on, mutta niiden täytyy olla erittäin selkeitä. Envi äänesti sen puolesta, että nämä terveydenhuoltoammatit jätetään ulkopuolelle, samoin työllisyysvaliokunta – No, lopullista mietintöä ei vielä ole, niin no se hylättiin, mutta meidän täytyy hyväksyä se, että ne on jätetty ulkopuolelle. No, katsotaan nyt sitten, mitä vaihtoehtoja on. Me kuuntelemme erittäin tarkkaavaisesti ja kyllä me voimme tehdä rakentavaa yhteistyötä. Kiitos. Uh, we have, uh, Mr. Kiitos. Sitten edustaja Syvä. Eh Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin sanon, että kun luin tätä tekstiä, niin pohdin, että kun nyt jätetään nämä, olen sitä mieltä, että pitäisi jättää nämä terveydenhuoltoammatit pois, mutta kuitenkin pitäisi löytää kompromissia. Tiedän, että Andreas Schwab työstää tätä ja hän sanoi, että ei pitäisi tässä liian tunteellinen olla. Tässä on pari ongelmaa. Ensimmäinen on se, että jäsenvaltiossa tilanne on hyvin erilainen Eli kun ajatellaan lainsäädäntöjen jäsenvaltio, eh, heillä on erilaiset tasot näissä eh, diplomeissa. Eli esimerkiksi sellainen, joka voi tehdä työtä Isossa Britanniassa, niin ei kuitenkaan Ranskassa eikä Italiassa. Eh, Ranska ja Italia sanovat kyllä, mutta jos tämä lääkäri sitten lähtee Ranskaan, niin, niin hänen puhuttaisiin sitä, että tuolla tutkintotodistuksella ei olisi enää niin suurta arvoa. En tiedä, onko tämä totta, mutta tässä nyt jäsenvaltiot voivat edelleen itse pitää kiinni tästä standardista ja se on mielestäni tärkeää. Ja sitten esimerkiksi farmaseutit minun maassani, eli on olemassa sellaisia alueita, missä ei esimerkiksi ole lääkäreitä. Ja siellä kuitenkin on näitä farmaseutteja ja näin sitten tilanne pelastetaan. Mutta he voivat vain mennä sellaiseen paikkaan, kun he ovat käyneet tietyn testin läpi, eli siellä on tietynlainen numerusklausus, ja näin pystytään sitten sääntelemään heidän sijaintipaikkaansa. No nyt tämä tämänhetkinen teksti, niin tässä pyritään nyt sitten sääntelemään myöskin näiden farmaseuttien sijaintipaikkaa, vaikka kyseessä on myöskin terveydenhuoltoalan palvelu. Eli tämä on hyvin mielenkiintoista johdanto-osan kappaleessa no 18, niin tässä tehdään tarkistuksia, jotta jäsenvaltio voisi itse päättää näistä kultaisista standardeista, mutta tässä on kuitenkin olemassa ehtoja, että se ei aiheuta haittaa. Eli tässä nyt todellakin vaatimukset ovat hyvin korkealle, jotta jäsenvaltiot voivat säädellä tätä asiaa. Ja pohdin nyt tätä kysymystä tässä. Kiitos. Ja sitten vielä edustaja Anjy, olkaa hyvä. Kiitos. Puhun nopeasti, puheenjohtaja. Nyt puhutaan ammattien sääntelystä Euroopan unionissa. Kaksi tapausta tulee mieleeni. Toivon, että tämä mietintö äh, parantaa näitä esimerkkitilanteita. Ensinnäkin Brit hiihto-opettaja Ranskassa. Tehtiin Ranskassa aivan kaikki, jotta hän ei saanut työtänsä siellä tehdä ja päätyi loppujen lopuksi vankilaan. Ja toinen tapaus on kielikysymys. Voi olla maailman paras lääkäri tai insinööri, mutta jos menee työhön toiseen maahan, jossa ihmiset eivät ymmärrä, niin sitten on kyllä terveysuhka ja vaara. Onko mietinnössä otettu huomioon nämä esimerkkitilanteet? Kiitos. Ja esittelijä Schwab vielä lopuksi aivan lyhyesti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset kaikille kollegoille, jotka tässä käyttivät puheenvuoron tästä asiasta. Minä haluaisin aivan lyhyesti tässä SD-kollegojen kannat ottaa esille. Kyse on palveluista. Ranskan kollega Soseria Koferaatti mainitsivat tämän. Parlamentin oikeudellinen yksikkö pitäisikö, no siltä kysyttiin, että onko tässä olemassa jonkinnäköinen yhteys ja minulle vastattiin, että mitä tulee kysymyksenne, joka tapauksessa ei ole mitään rikkomusta lähetettyjen työntekijöiden direktiivin osalta, vaan jäsenvaltiot voivat esittää toimenpiteitä, joita voivat valvonnasta pitää kiinni. Ja näiden vaatimusten ja toimenpiteiden täytyy olla suhteellisia ja oikeutettuja Eli ei ole mitään sattumaa. Eli jos haluaa nyt tehdä tästä poliittinen tarina, niin pyytäisin, että luette tekstin, mutta ette keksi mitään tarinoita. Kyse ei ole palveluista, vaan tässä pyritään uudelleen vahvistamaan, että toimenpiteet, joita jäsenvaltiot saavat käyttää, enkä nyt aseta tätä kyseenalaiseksi, vaan että nämä toimenpiteet ovat suhteellisia, oikeasuhtaisia. Eli jos nyt päädytään siihen, että ei enää puhuta jäsenvaltioiden rikkeistä, mistä ne nyt sitten tulevatkin, se on toinen tarina täällä parlamentissa, niin sitten joutuisimme tilanteeseen, joka ei enää olisi mitenkään oikeudenmukainen ja haluaisin välttää tämän. Ja myöskin Saksassa, ja tiedän, että Saksassa esimerkiksi maksut että tietyt ammattiryhmät pääsevät Saksaan, ovat hyvin korkeat, enkä ole samaa mieltä siitä, että hinta olisi koko ajan oikeasuhtainen. Eli jokaisen maan täytyy päättää näistä oikeasuhtaisista toimenpiteistä myöskin oman maani. Mutta totta kai voimme vaatia, että muut tekevät samalla tavalla, koska tämä on jo olemassa olevaa eurooppalaista lainsäädäntöä. No sitten Empli-valiokunta on hylännyt ehdotuksen, koska eivät löytäneet ratkaisua. Ja tietyllä tapaa tämä on meille hälytyskello, että meidän pitäisi nyt löytää yhdessä sillä jos me emme onnistu saamaan enemmistöä sen taakse, että terveyspalvelut jätetään pois tai että emme saa kompromissia aikaiseksi, niin komissio on tyytyväinen, koska niiden ehdotus, sen ehdotus menee sitten eteenpäin. Eli meidän pitäisi nyt tehdä tämä näin. Olin valmis näin tekemään, mutta tässä nyt kunnioitan sitä, että selkeyttä tarvitaan, ei mitään epäilystäkään se, mitä edustaja Lopes Asturis totesi, niin on selvää, että alusta lähtien on ollut selvää, että terveydenhuoltoammatit olisivat ammattipätevyysdirektiivin artiklan 59 kohdan 3 mukaisesti mukana. Ja tästä nyt kun ajatellaan tätä kysymystä, niin tässä jäsenvaltiot menevät pidemmälle kuin tämä kompromissiteksti esittää, joten näen kyllä tässä tietyssä mielessä, mikä on pointti, mutta meidän pitäisi kuitenkin katsoa yksityiskohtia ja on hienoa, että hän otti tämän asian esille, koska meillä on nyt mahdollisuus myöskin puhua sisällöstä ja tämä on sama asia kuin mitä Philip Juvan sanoi, ja varjoisetille tietävät, että äh, aina tämä maantieteellinen jako, kun ajatellaan näitä terveydenhuoltoammatteja, niin siitä äh, Juvan jo puhui, ja meillä Saksassa myös ja varmasti monet muutkin äh, maat voivat näin tehdä ja maaseutualueella on selvää, että me tarvitsemme lääkäreitä ja apteekkeja farmaseutuja niin, että myöskin siellä asukkaat saavat laadukasta terveydenhuoltoa. Ja jos nyt toiset maat ovat sitä mieltä, että pitäisi jotakin jakoa harjoittaa, niin ei pitäisi olla mitään syytä, ettei se olisi mahdollista. No sitten tämä toinen esimerkki. No minä teen tai tarkastelen tätä lähemmin keskustelun jälkeen ja sitten täytyy katsoa, miten tämä voidaan ratkaista. No jäsenvaltioilla pitää voida olla mahdollisuus sopeuttaa kansallisia järjestelmiä, mutta ne voivat tehdä sen ainoastaan suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja tämä on meidän kaikkien etujen mukaista. Joten todellakin odotan seuraavaa varjoesittelyiden kokousta. Yritämme sen saada aikaan niin, että kaikki voivat olla mukana ja tarpeen vaatiessa myöskin lykkäämme äänestystä. Haluamme kuitenkin hyvän, emme mitään sattumanvaraista tulosta tästä. Kiitos. Okay, thank you very much, Andreas. Kiitos, Andreas. Normaalisti äänestäisimme 4. joulukuuta, mutta mahdollisesti aihetta ja äänestystä lykätään myöhempään ajankohtaan. Näin ollen nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Aiheena sähköinen eurooppalainen palvelukortti. Niin kuin tiedätte, tämä on yhteiskeskustelu direktiivistä ja asetuksesta. Ja aiheena palvelukortti. Nyt käytän puheenvuoron esittelijänä silloin, kun kyse on tästä asetuksesta. Ja ollaan kielellä. Uh... No niin, tehän olette varmasti saaneet nämä luonnokset, jotka me olemme työstäneet Lokkegaard ja minä. Ja varmasti teillä on ollut aika niitä tarkastella. Viime vuonna Viime viikolla Strasbourgissa varjoesittelijät kokoontuivat. Se oli nyt erittäin ra- rakentava tapaaminen. Ennen kuin tässä nyt menen syvällisemmin aiheeseen ja annan sitten Asenkolle myös puheenvuoron, hän puhuu Lokkegaardin puolesta, niin puhun tässä nyt hieman yleisellä tasolla voin puhua Mortenin ja omasta puolestani. Tämä kumpikaan nyt ei ollut kovin innoissaan komission ehdotuksessa. Ja siinä piti poistaa ongelmat, joita palvelun tarjoajilla on. Mutta me olemme varmasti yksimielisiä siitä, että meidän täytyy vahvistaa sisämarkkinoita – ja te varmasti kaikki ö, olette samaa mieltä. Ja siksi mielestäni on korkea aita, aika ottaa askel eteenpäin ja vähentää hallinnollista taakkaa. Joten meidän todellakin täytyisi nyt ottaa askel eteenpäin ja minä olen ollut monissa tapaamisissa ja monet PK-yrityksen edustajat ovat käyneet pakeillani. Eli todellakin meidän täytyisi poistaa tätä hallinnosta taakkaa, jonka he joutuvat kohtaamaan. Ja mitä meidän lähestymistapaan tulee, me olemme kuunnelleet eri sektoreita ja siihen pohjautuen sitten olemme tehneet tarkistuksia. Me halusimme tässä täyttää aukkoja ja poistaa harmaita alueita ja niitä kyllä oli. Ja me halusimme tässä antaa lisäarvoa, mitä tähän ehdotukseen tulee. Me olemme tehneet rakentavaa yhteistyötä ja Morten ja minä todellakin haluamme tässä myös kuunnella muiden mielipiteitä, jotta me voimme vielä parantaa tätä ehdotusta. Yleisesti ottaen tässä on hyvin tämmöinen kielteinen ilmapiiri, mitä tähän mietintyyn tulee. Ja Ja esimerkiksi tämä liittyy muun mm. muassa tähän alkuperämaaperiaatteeseen. Ja tähän, tämä ei liity myöskään mitenkään sosiaaliseen polkumyyntiin. Ja haluaisin, että te pitäisitte kiinni nyt tässä tosiasioista niin, että me voimme saada aikaiseksi tuloksen, joka todellakin toimii sitten yritysten näkökulmasta ja sisämarkkinoiden näkökulmasta. <clears throat> Mitä asetukseen tulee, me olemme tehneet määritelmän, joka koskee sähköistä eurooppalaista palvelukorttia ja me olemme tehneet äh, selväksi sen, että tässä on oikeus tarjota palveluita <clears throat> myös äh, toisessa maassa niin kauan kuin tämä <clears throat> palvelukortti on voimassa. No, ehkä tuo palvelukortti nyt on tässä hieman väärä käsite, mutta no, täällä on kritisoitu sitä, että on tällainen äh, on tätä voitaisiin tulkita eri tavalla jäsenvaltioissa. Joten siksi me olemme puhuneet tästä standardista ja sitten toiminnallisuus, mitä tulee kansallisiin järjestelmiin ja tässä ajan esimerkiksi belgialaista Limosa-järjestelmää ja tanskalaista RUT-järjestelmää ja tämä on tämä only once periaate ainoastaan kerran. Eli jos on olemassa järjestelmä, sitä sitten ei korvata tällä palvelukorttijärjestelmällä. Sitten vielä viimeinen kohta. Morten varmasti vielä tähän asiaan palaa, mutta tämä lainsäädäntö ei johda sosiaaliseen polkumyyntiin aivan päinvastoin. Tämän järjestelmän ansiosta ja se, että IMI on otettu mukaan, niin tässä tulee olemaan enemmän valvontaa. Siitä yksinkertaisesta syystä, että tämä lainsäädäntö ei muuta olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ja tämän me olemme, tai tätä me olemme painottaneet useaan otteeseen. Eli tässä yhteenveto, mitä asetukseen tulee, herra niin, edustaja Limovic puhuu sitten Mortanin puolesta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. I would like first... Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin pahoitella Mortenin puolesta, että hän ei ole paikalla. Hän on kampanjoimassa paikallisvaalien yhteydessä omassa vaalipiirissään. Hän on pahoillaan, että ei voi olla tänään täällä paikalla. Hän kuitenkin lupasi, että hän seuraa keskustelua etäyhteyden kautta ja vastaa kyllä kysymyksiin sitten myöhemmässä vaiheessa. Tässä meillä on kaksi esittelijää ja läheinen yhteys mietintöjen välillä – Esittelijöillä on yhteneväinen kanta monissa kohtaa. Muutamia yleiskommentteja. On syytetty siitä, että tällä palvelukortilla ei saada mitään lisäarvoa aikaa ja kukaan ei sitä varsinaisesti halua. Eihän tämä pidä paikkaansa. Kun Lökkökoodi on puhunut asiantuntijoille pekoyrityksissä, niin siellä on nimenomaan pyydetty sääntelytaakkaa vähentämään. He ovat myös pyytäneet hallinto helpotuksia taakkaa vähentämään niin, että tämä palveludirektiivi eh, täytäntöön pantaisiin, niin ei se ratkaise ongelmaa. Meidän täytyy parlamentissa toimia niin, että yritykset saavat tästä jonkinlaisen ratkaisun. Kortti helpottaisi monien pienten yritysten elämää. Jotkut esimerkit ovat aivan ilmeisiä. Yritysten tarvitsee puhua vain yhdelle viranomaiselle, kun haluat toimiva toimia rajat ylittävästi. Yksi viranomainen omassa kotijäsenvaltiossa riittää. He voivat käyttää omaa kieltänsä ja sähköinen käsittely helpottuu, kaikki on digitaalista, näin prosessi on nopeampi ja myös turvallisempi. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että aikaa vievät ja kalliit käännökset jäisivät pois. Tämä ongelma olisi ratkaistu. On myös sanottu, että yritykset joutuvat odottelemaan 6-18 kuukautta ennen kuin hakemus on käsitelty. Meidän velvollisuutemme on tehdä jotakin tälle asialle. Määräaikoja totta kai on, muutoin yritykset eivät edes lähde rajat ylittävästi toimimaan, jos näitä ongelmia ei pystytä ratkaisemaan. On myös monenmoisia esteitä yritysten tiellä. Ja tällä, tämä palvelukortti voisi olla yksi ratkaisu. Soveltamisalasta on jo todettukin, että rakennusala on pois, se ei ole siis enää mukana. Esittelijä on kuunnellut huolenaiheita. Hän voi nyt vielä pohtia, miten tämä kortti toimisi ja palata sitten tähän aiheeseen. On tiettyjä aloja, jotka voidaan ottaa soveltamisalan delegoitujen säädösten kautta, mutta kyse ei ole mistään avoimesta valtakirjasta komission suuntaan. Jos sisämarkkinoiden integraatio jatkossakin jatkuu, niin, tai puutteet jatkuvat, niin sitten komissio voi kahden vuoden kuluttua ehdottaa, että tietty ala otettaisiin mukaan soveltamisalaan. Parlamentti ja neuvosto voivat kuitenkin tällaista mukaanottoa vastustaa, jos ne ovat eri mieltä. Eli ei tässä anneta mitään avointa valtakirjaa. No sitten jäsenvaltioiden tilanteen parantuminen. Kotijäsenvaltion määrittely komission ehdotuksessa ei ollut riittävän selkeä. Näin ollen Tätä täytyy direktiivissä vielä selkeyttää. Nyt on aivan selkeää, miten kotivaltion tulisi toimia. Kun kotivaltio saa hakemuksen tällaiseksi palvelukortiksi, niin sen tulee tarkistaa, onko yritys laillisesti toimiva yritys, ovatko kaikki asiakirjat valideja ja sitten voidaan osoittaa, että yritys sijaitsee todellakin laillisesti kyseisessä maassa. Esittelijä on kuullut huolia siitä, että ei olisi mahdollista tarkistaa tyydyttävällä tavalla kaikkia tietoja. Tältäkin osin tekstiä on parannettu. Jos kotivaltio havaitsee epäjohdonmukaisuutta, minkä tahansa laista epäjohdonmukaisuutta, tai jos epäilyksiä on, jos lisätietoja tarvitaan hakijalta, niin menettelytapa ja määräaika keskeytetään, kunnes nämä lisätiedot saadaan tai puuttuvat tiedot saadaan. Myös tällainen palvelukortti voidaan kumota, se voidaan perua. kun koordinoiva viranomainen kotijäsenvaltiossa tekee viimeisimmät tarkastukset, niin tässä vaiheessakin vielä palvelukortti voidaan kumota. No sitten isäntä, jäsenvaltion toimivaltuudet. Isäntävaltiolla on oikeus varmistaa tiedot ennen kuin ryhdytään toimiin. Valvonta ja tarkastustoimia voidaan toteuttaa erityisesti silloin, jos epäilyksiä on. Ja tämä isäntävaltio voi pyytää kotivaltiolta lisää selvityksiä. Tilapäinen palveluntarjonta tässä äh, isäntävaltio myöntää kortin. Jos isäntä äh, jäsenvaltiolla on epäilyksiä, niin menettely voidaan keskeyttää ja tarvittavat tarkastustoimet toteuttaa. Hyvin tärkeää on se, että sähköinen kortti pysyy vapaaehtoisena. Kortti on siis vapaaehtoinen ja sen vapaaehtoisluonnetta vielä äh, tehostetaan. Jos korttia ei ole, niin syrjintää ei saa tapahtua suhteessa kortin haltijoihin. Jos palvelun tarjoaja haluaa tällaisen sähköisen kortin, niin jäsenvaltion velvollisuus on helpottaa prosessia. Ehdotus ei saanut mitään helppoa lähtöä tuekseen, niin kuin tiedätte. Toivottavasti saamme rakentavampaa ennakoivampaa keskustelua aikaiseksi, kun tekstiä pikkuhiljaa tällä tavalla parannetaan. Kiitos. Uh, Kiitos. Ennen kuin menemme varjoesittelijöiden puheenvuoroihin, niin meillähän on alueiden komitean esittelijä Herra Faras, te saatte kahden minuutin puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos, voin puhua erittäin lyhyesti. Te sanoitte johdannossanne hyvin paljon. Meillä todellakin on ongelma, että olemme saaneet väärää tietoa ja tämä on tapahtunut järjestelmällisesti ja tämä on johtanut siihen, esimerkiksi alueiden komiteoissa monet eivät tienneet, mitkä palvelukortin todelliset vaikutukset olisivat. Tietysti kaikki suhtautuvat myönteisesti etuihin, mutta on tehty huomioita, jotka liittyvät siihen, että ei ole ollut tarpeeksi tietoa. Tämähän on siis valinnainen väline. Sitten äh, on ollut myös ongelmia, jotka liittyy hallintokysymyksiin. Ja sitten esitettiin kysymyksiä, jotka äh, liittyy palvelukorttiin ja muun muassa ammatti, äh, ammatteihin liittyvään korttiin. Ja sitten tähän liittyy vielä yksi suuri elementti, nimittäin se, että ei tiedetä asiasta tarpeeksi. Ja, tämä, ja sitten osittain varmasti myös protektionismi on nostettu esille tässä yhteydessä. Eli ja, ja tämähän liittyy myös tähän edelliseen keskusteluun, nimittäin mitä tulee sitten ähm, pätevyyksiin, kun joku haluaa käyttää tällaista palvelukorttia. Eli kaiken kaikkiaan minä haluaisin sanoa, että siis meidän täytyy tiedottaa asiasta paremmin. Komission täytyisi tiedottaa tässä. Ja sitten kysymys, tehdäänkö tästä lainsäädäntöä? No, jos tulee lainsäädäntö, niin jos tässä nyt halutaan täyttää näitä kaavakkeita, niin mitä siinä nyt sitten täytyisi oikeastaan lukea? Eikä jokaisen pitäisi pystyä itse päättämään, eikä se sanellaan sitten ylemmältä taholta. Ja tietysti sitten tässä täytyy myös lainsäädäntö sopeuttaa näihin muutoksiin. Periaatteessa ajatus hyväksytään, mutta toimeenpanoon liittyy paljon kysymyksiä, varsinkin paikallisella tasolla. Ja minulla on nyt vähän sellainen käsitys, että tässä on ongelmia, mitä toimivalta kysymyksiin tulee. Ja varsinkin sitten tällaiset ähm, rajavaltiot äh, pelkäävät kilpailua. Ja mitä nyt, ehkä meidän pitäisi tutkia näiden toimien tehokkuutta. Että äh, voitaisiin nähdä, että tällä saadaan todellakin lisäarvoa, kun viedään siis palveluita raja, rajojen yli. Täällä puhutaan siitä, että tämä vaikuttaa myös verotuskysymyksiin, mutta tässä ei nyt kyllä sanota, mitä se varsinaisesti Äh, auttaa esimerkiksi henkilöitä, joilla nyt sitten olisi tällainen palvelukortti. Ja tässä ehkä pitäisi ponnistella sen suhteen, että tehtäisiin asia vielä hieman selkeämmäksi. Kiitos. Uh, Kiitos. Sitten puheenvuoron saa, saavat varjoesittelijät EPPstä. Koratsa Bilt, olkaa hyvä. Sure. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset esittelijöille, koska te todellakin olette tehneet paljon tätä selvennystyötä myöskin mietinnön kautta, mitä komission olisi pitänyt tehdä. Ja olen tässä myöskin samaa mieltä alueiden komitean kollegan kanssa, että tässä nyt todellakin täytyy työstää faktoja oikean tiedon kautta, mistä tässä siis on kyse. Ja ehdotus ei ollut alussa hyvä olette todellakin edenneet pitkälle tämän mietinnön kanssa selkiyttääksenne näitä asioita. Eli haluamme helpottaa palvelujen liikkumista, poistaa hallinnollista taakkaa ja yksinkertaistaa tätä PK-yritykselle, etenkin PK-yritykselle. Mutta kyse on siis sisämarkkinoista. Siitä tästä on kyse. No se lisäarvo, mitä tämä sähköinen kortti tuo, on se, että se loisi työpaikkoja ja kasvua meidän näkökulmastamme. Tämä ei ole riittävän kunnianhimoinen. Ei, siis kun ajatellaan näitä sektoreita tai soveltamisalaa, koska tämä koskettaa ainoastaan näitä hallinnollisia esteitä, ja vaikka ne ovatkin tärkeitä, kun puhutaan PK-yritysten kanssa, niin sanoisin, että nämä sääntelyesteet ovat oikeastaan suurin este vapaalle liikkuvuudelle. Me olemme sitä mieltä, että tähän lisättäisiin liite että mahdollisuudesta, että uusia sektoreita voitaisiin vaiheittain tulevaisuudessa ottaa mukaan. Olemme myöskin huolissamme siitä, että rakennussektori otetaan pois, koska ei tässä nyt paljon ole jäljellä. No sitten vakuutukset. On hyvä, että siitä pidetään jokin sertifikaatti, koska kun me kuulemme PK-yrityksiä ja sitä, mikä heidän mielestään on yksi suurimmista esteistä, kun ajatellaan rajat ylittävää kauppaa, niin se on tämä, joten me minimoimme tässä myöskin nämä ongelmat vakuutusten tarjolle. Ei pitäisi mitään lisäkustannuksia olla. Ja totta kai tässä on huolenaiheita myöskin EPPn piirissä. Ja on tärkeää, todellakin puhua selkeän sanankäänteinen, koska aina vuodesta 2006, kun me puhumme palvelu sektorista ja direktiivistä, niin tämä äh, tapahtuu tunnepohjalta enemmänkin kuin fakta- ja todellisuuspohjalta. Tämä on vapaaehtoinen järjestelmä. Jos me ajattelemme, että sillä on lisää arvoa, niin sitä lähdetään ajamaan, ja jos ei, niin sitten pidetään kiinni tämänhetkisestä järjestelmästä. Tämä ei ole mikään vaihtoehto, vaan se täydentää olemassa olevaa järjestelmää. Ja totta kai tässä pitäisi olla sisämarkkinoiden tietojärjestelmästä pitää vahvistaa. Me puhumme sähköisestä viestinnästä ja digitaalisesta alustasta. Tämä ei ole mikään taakka jäsenvaltioille, vaan se helpottaa jäsenvaltioiden työtä, jotta ne ymmärtävät näitä eri sääntöjä – ja toinen asia, joka otettiin usein otteeseen esille, on se, että tämä rajoittaa äh, jäsenvaltioiden kompetenssia sosiaalilainsäädännössä. Ei, näin ei ole. Se ei anna komissiolle enempää valtaa jäsenvaltioiden yli. Joten työehdot, terveysasiat, ympäristö, näihin tämä ei vaikuta tämä sähköinen kortti. Ja sitten yksi tärkeimmistä asioista on tuo alkuperämaaperiaate, artikla 10. Haluaisin lukea tämän, koska tässä keskustelu menee väärään suuntaan. Tässä on olemassa epäluottamusta jäsenvaltioiden välillä. Se on perustavanlaatuista. Ja pelätään, että, että tässä nyt jäsenvaltiot käyttäisivät tätä väärin, mutta me olemme parlamentti. Meillä on jäsenvaltioissa paljon protektionismia. Meillä on vastuu tehdä jotakin tämän viimeisen vuoden aikana. Joten haluaisin sanoa kaikille niille, jotka haluavat vain päättää tämä, jotka kritisoivat tätä tarjoamatta mitään vaihtoehtoja, että antaisivat meille vaihtoehdon sille, että mitä me parlamenttina teemme tässä valiokunnassa – kilpailukyvyn kasvujen ja työpaikkojen lisääntymisen osalta palvelusektorilla seuraavan vuoden aikana, sillä jos me emme vastaa tähän kysymykseen, me olemme kuin populisteja. Emme tarjoa mitään rakentavia vaihtoehtoja, joten lukisin tämän kymmenen artiklan kohdan. Isäntä, jos isäntävaltio ei kahden viikon aikana reagoi. Tätä aikarajaa pitäisi kasvattaa kahdella viikolla, eli siis se on kuukausi, ei kaksi viikkoa. Toiseksi, no pitäisikö sen olla vuosi vapaan liikkuvuuden tarjoamisen osalta? No niin, mutta haluaisin nyt päättää, kun nyt puhutaan tästä tekstistä. Jos isäntävaltio ei vastusta niin tämä pitää tämä kortti myöntää välittömästi. Jos ei sitä vastusta muuten, niin sitä ei voida myöntää. Eli mitä tämä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, isä- tai jäsenvaltiolla on mahdollisuus siis äh, vastustaa tätä sen jälkeen, kun on saatu isäntä jäsenvaltiolta vastaus vastustaa, joten älkää sanoko, että isäntävaltio olisi täysin voimaton ja että sen täytyy vain hyväksyä kaiken maailman invaasiot, mitä tulee muista jäsenvaltioista, koska näin tästä tekstistä ei luo, me voimme muuttaa sitä, parantaa sitä ja aika puitteita voidaan muuttaa. Mutta siis isäntävaltio ei ole tässä täysin voimaton. Isäntävaltio, jos me emme hyväksy tätä, niin sitten me emme tätä voi toimeenpanna tätä palveludirektiiviä, mutta sanokaa tämä meille. Sitten me voimme laittaa tämä takaisin komissiolle. Meidän ei pitäisi kuitenkaan pettää toisemme. Älkää sanokaa minulle niin, niin kuin oli selvä, Demarella sanottiin, että me haluamme vapaata liikkuvuutta, me uskomme yhtenäismarkkinoihin, haluamme tätä, mutta tämä on eri asia kuin palveludirektiivi. Mutta sanokaa meille, että ette halua palvelujen vapaata liikkuvuutta, että ette halua, että nämä palveluntarjoajat liikkuvat Euroopassa, ettekä halua palveludirektiiviä, niin sitten me hylkäämme tämän ja lähetämme sen takaisin komission. Älkää antako meidän tässä nyt hukata aikaa. No mitä kansanpuolue sitten haluaa tehdä tämän sijaan? minun täytyy sanoa sillä hyvän tahdon kautta, mitä esittelijät ovat osoittaneet, jotta voimme parantaa tätä. Minä en pidä komission ehdotuksesta. Me haluamme rakentavalla tavalla parantaa sitä ja ottaa huomioon kaikkien huolenaiheet ja pyrkiä tekemään tätä selvennystyötä. Mutta faktojen ja tekstin pohjalta, ei minkään ideologian tai pelkojen tai hyökkäysten kautta. Jos haluatte edetä, niin te- tehdään tämä rakentavalla tavalla. Jos ette halua edetä, niin sanokaapa se nyt heti tässä. Kiitos. Thank you very much. Uh, and then we have also... Kiitos. Edustaja Rosati EPPstä. Uh, thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Anmari vahvasta kannanotosta kansanpuolueen osalta. Minun tehtäväni näin helpottuu huimasti. Voin pitkälti yhtyä kommentteihisi ja siihen, mitä edustaja Van Bossaut ja Lökkekood ovat todenneet. Ensin toistaisin sen, että me olemme olleet hieman pettyneitä komission ehdotukseen. Odotimme kunnianhimoisempaa ehdotusta. Tiedämme, että palvelujen rajat ylittävälle tarjoamiselle koituvat esteet silloin kun kyse on yrityksistä, niin kyse on ennen kaikkea sääntelyesteistä. Tämä ehdotus ei puutu sääntelyalaan, sääntelyongelmiin sen takia, että ei ole ollut poliittisia mahdollisuuksia löytää yhteistä kantaa komission kollegiossa. Me kuitenkin ymmärrämme nämä rajoitteet. ehdotuksella kuitenkin puututaan hallinnollisiin esteisiin. Nehän ovat myös hyvin tärkeitä, niin kuin täällä on toisteltu. Sen lisäarvo, mitä minä näkisin tässä asiakirjassa, niin tähän on paljon. Ensinnäkin palvelun tarjoaja jättää hakemuksen rajat ylittävästä palvelun tarjonnasta vain yhden kerran. Tämä tapahtuu omassa koti jäsenvaltiossa tietyn viranomaisen pakeilla omalla kotikielellä ja vielä sähköisesti. Eli helposti tiedot voidaan tallettaa, prosessoida, siirtää myös toiseen jäsenvaltioon ja niin edelleen. Tämä on siis askel eteenpäin. Tämä on merkittävä parannus verrattuna tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämä parannus on erityisen merkittävä ja ilmeinen PK-yritysten näkökulmasta. Nykyjärjestelmässä pieni yritys, joka haluaa tarjota useissa jäsenvaltioissa palveluita, joutuu kääntymään jokaisen, joka ikisen jäsenvaltion puoleen ja esittämään hakemuksen jokaisessa jäsenvaltiossa sillä kielellä, jota siinä maassa äh, isäntämaassa puhutaan. Tästä aiheutuu paljon lisää haittaa ja lisätyötä. Monet yritykset, pk-yritykset, kertakaikkisesti vain luovuttavat, eivät lähde tähän puuhaan. Tämä on siis aivan ilmiselvää. Toinen seikka on se, että voimme vielä parantaa ehdotusta parlamentin työn kautta. Tuen kovasti sitä ajatusta, jonka esittelijät esittivät, että olisi mahdollisuus laajentaa soveltamisalaa ja tarkastella sitä uudelleen myöhemmin. Vastustan myös sitä, että rakennus laitettaisiin pois oikeastaan kahdestakin syystä. Rakennusala on sellainen ala, jossa esteet ovat erityisen pahoja, erityisesti pk-yritysten näkökulmasta. Ja myös sen takia, että jos rakennusala jätetään pois, niin eipä siihen soveltamisalaan sitten paljon enää jää. Sitten voidaan kyllä sanoa, että ei tästä mitään lisäarvoa saada. Miksi näin suuri hässäkkä, kun loppujen lopuksi tuloksena on hyvin kapea direktiivin soveltamisala? Jotkut kollegat SDstä ja vihreistä ovat nostaneet esille huolia Ennen kaikkea kyse on sellaisista huolista, jotka liittyvät alkuperämaan käyttöönottoon ikään kuin takaoven kautta tämän palvelukorttihankkeen muodossa. Anmari totesi hyvin selkeästi, että on lukuisia turvalausekkeita, turvajärjestelyjä tässä direktiivissä ja myös asetuksessa, jotka tekevät tämän aivan mahdottomaksi. En lähde niitä kaikkia toistelemaan. Jäsenvaltioilla on kaikki välineet käytössään, jos ne haluavat markkinoitaan suojata – minä en ole tähän niinkään tyytyväinen, mutta näin kuitenkin tämä juridinen oikeudellinen puitteisto on laadittu. Jäsenvaltioilla on paljon välineitä, jonka avulla, joiden avulla ne voivat varmistaa, että palvelun tarjoaja täyttää äh, paikalliset vaatimukset ja asetukset. Voidaan myös valvoa ja tarkastaa toimintaa. Voidaan käyttää monenmoisia välineitä. Ei ole sellaista vaaraa, että tämä alkuperämaa otettaisiin uudelleen tätä kautta käyttöön. En halua puhua liian pitkään. Totesin, että voin pitkälti yhtyä jo aiemmin sanottuun. Meidän tulisi yrittää parantaa tätä lainsäädäntöluonnosta. Voisimme myös vastata kollegoiden esittämiin huoliin ja ennen kaikkea voisimme parasta parantaa niitä olosuhteita, ehtoja, joilla rajat ylittäviä palveluja tarjotaan. Meillähän ei ole palvelujen alalla tällä hetkellä vielä EU-ssa sisämarkkinoita. Palvelujen sisämarkkinat tuovat mukanaan valtavan potentiaalin. On tehty lukuisia tutkimuksia, jotka osoittavat, että jos palvelujen tarjontaa parannetaan, niin sitten BKT ja työpaikkojen luomismahdollisuudet ovat aivan valtavat koko unionissa ei pidä vain lähettää ehdotusta takaisin komission, vaan meidän tulisi pyrkiä sitä työstämään parempaan suuntaan. Varmasti löydämme sellaisen ratkaisun, joka voi huomioida sekä joidenkin kollegoiden huolet täällä parlamentissa ja voidaan myös kuunnella yritysten huolia ja puuttua niihin. Loppuun vielä haluaisin kiittää molempia esittelijöitä. He ovat tehneet erinomaista työtä olen tarkistuksesta pitkälti samaa mieltä, ennen kaikkea siitä, että tämä sähköinen kortti pitää määritellä selkeästi. Kyse on myös näistä informaatiovaatimuksista ja velvoitteista, joka kohdistuu isäntävaltioon antaa tietoa säätely puitteistoista, säännöistä, joita toisessa jäsenvaltiossa on käytössä tällaista tietoa tulisi antaa myös tiukalla aikataululla kaikille mahdollisille palveluntarjoajia halukkaille. Kyllä meillä on hyvä luonnos, jota voimme vielä yhdessä työstää. Näin voimme saada aikaiseksi tuloksen, joka osoittaa, että parlamentti voi parantaa yritysten elämää ja myös kuluttajien elämää. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos SFT-ryhmästä. Edustaja Jaakonsaari, olkaa hyvä. Puhun, puhun suomea ja jo täällä käytetyt, tähän saakka käytetyt puheenvuorot kyllä todistavat sen, että kukaan ei ole ollut tyytyväinen tähän komission Kaikki ovat ilmaisseet siitä, että tämä on heikko esitys ja, ja siihen analyysiin haluan yhtyä. Ja kiitän ilman muuta esittelijöitä siitä, että te olette yrittäneet aivan aidosti parantaa tätä esitystä. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että hyvin toimivat elektroniset datajärjestelmät ja se tiedonkulku päätöksentekijöiden virkamiesten, sosiaalipartnereiden ja bisneksen välillä on erittäin hyvä idea. Ja sanon sen, että kuten varjokokouksissakin, että tämä idea tästä sähköisestä palvelukortista on erittäin hyvä, mutta tämä ehdotus on huono. Ja tähän arvioon ovat jo monet täällä yhtyneet. Ja teidän muutosesitykset ovat osoittaneet, ja niillä on ollut tämmöinen hyvä vilpitön tarkoitus, mutta kyllä nämä perushuolet vielä säilyvät. Ja esimerkiksi tämä lähtömaa periaate, jota täällä on sanottu, että se ei pidä paikkaansa, mitä nyt sanoo, niin me olemme vakuuttuneita siitä, että se, siinä on niin paljon vielä auki olevia asioita, esimerkiksi tämä kortin voimassaoloaika ja ähm, vähennetyt mahdollisuudet kontrolloida äh, kohdemaan, kohdemaan tapahtumia ja niin edelleen. Siinä on paljon, paljon ongelmia. Ja sen lisäksi monet, äh, monet nämä muutosesitykset, joita te olette esittäneet, ovat itse asiassa konfliktissa EU-peruslainsäädännön kanssa, kun ehdotatte sitä, että tämä rakennusala toistaiseksi otetaan pois tästä direktiivistä, mutta samalla <clears throat> ehdotatte, eh, ehdotatte sitä, että artikla kahden mukaan annetaan komissiolle oikeus ottaa mukaan ja jopa laajentaa tätä <clears throat> direktiiviä kahden, kahden <clears throat> vuoden aikajänteellä delegoitujen säännösten seurauksena. <clears throat> Ja tämä herättää hämmennystä varsinkin kun komission perusteena on se, että komissio voi toimia, jos huomataan, että sisämarkkinoiden toimintaa ei ole se, mitä oletettuun. Tämä on hyvin, hyvin semmoinen väliä määritelmä. <clears throat> Kaiken kaikkiaan huolimatta näistä hyvistä korjausehdotuksista emme ole sitä mieltä, että tätä ehdotusta korja, korjausten jälkeen, että se johtaisi hyvään lainsäädäntöön. Ja kyllä parlamentilla esimerkiksi viime kaudelta on esimerkkejä siitä, että tämmöinen korjaaminen ei ole auttanut. Esimerkiksi muistan, kun oli tämä niin sanottu sininen kortti lainsäädäntö, jossa ideana oli lisätä yritysten mahdollisuuksia siirtää maasta toiseen asiantuntijoita ja, ja korkeasti koulutettuja ihmisiä, niin loppujen lopuksi kun se tuli täältä parlamentista ulos, niin siitä tuli niin heikko, että sitä on tosi vähän käytetty. Eli toisin sanoen tällä haluan sanoa sen, että kriittisyys on hyve täällä Euroopan parlamentissa, eikä sen tarvitse olla mitään ideologiaa. Rova, Rova Pilt, Pilt on erittäin ideologinen ja arvostan teitä juuri sen takia, mutta te moititte, jos on toista mieltä, niin se to, toiset mielipiteet on sitten jotenkin ideologisia. Tässä tarvitaan näkemyksiä ja ideologiaa ja käytännön pragmaattista toteuttamista. Siis sen sijaan, että Eh, haluamme, olemme edelleen kriittisiä tämän suhteen ja pidämme parhaimpana vaihtoehtona, että komissio tulee uuden esityksen kanssa parlamenttiin, <clears throat> jossa otetaan huomioon eri toimijoiden näkemykset ja huolet enemmän huomioon kuin tähän saakka. Ja sitten sen sijaan, että sellainen peruskysymys, joka on hyvä myös ottaa esille, että sen sijaan, että nyt ollaan tekemässä ikään kuin uutta lainsäädäntöinstrumenttia, ja kun samanaikaisesti olisi hyvä, jos komissio varmistaisi siitä, että tämmöiset olemassa olevat lailliset kehykset pistettäisiin toimeen ja toimeen. Ja näitähän on todella paljon, jotka ei toimi. Palveludirektiivi ei toimi, se johtuu jäsenmaista. Tämä single point of contact ja professional card, nämä voisivat hyvin... Can, can, hyvin can you please... Joo, loppu, aivan juuri. Loppua tätä, tätä ajatusta palvelemaan, mitä meillä kaikilla on, että sisämarkkinat toimisivat paremmin ja voitaisiin pienten ja keskisuurten yritysten asemaa parantaa. Siis olen sitä mieltä, että on parempi, että komissio ottaa tämän uudelleen harkittavaksi. Sorry. Okay, thank you very much. And then we... Kiitoksia. Ja sitten Virginie Rosière. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin menettelytapan liittyen on erikoista, että meillä on täällä alueiden komitean edustaja. Sinällään se on hyvä asia, että meillä on läheisempää yhteistyötä ja tämä varmasti myös jatkuu ja panos on arvostettava meidän keskustelussamme. Tässä keskustelussa on paljonkin sidosryhmiä, jotka ovat ilmaiseet näkemyksensä. Ja vastustajien joukossa on äh, sellaista ajatusta, että tässä on lähdetty vilpillisin mielin tai äh, jotenkin harhateille. Kaikki eivät toki vastusta tätä ehdotusta. Business Europe puoltaa. Se on ainoa äh, taho, joka on tukenut tätä tekstiä. Eli tämä kyllä kertoo jo aika paljon siitä tasapainosta, joka ehdotukseen liittyy. Tässä oikeastaan suoraan sidoksissa olevat tahot, eli palkansaajat ja yritykset, niiden ääni ei pääse kuuluviin. Ei tämä ole mitenkään avoin henki tämän ehdotuksen suhteen. Komission ehdotus on huonosti valmisteltu, siinä ei ole otettu huomioon näitä piilon jääneitä ääniä. Ja siinä on myös tiettyjä periaatteita, jotka ovat ristiriidassa, aivan ilmeisessä ristiriidassa sen tekstin suhteen, jonka, jota olisi tarkoitus selkeyttää ja myös sen täydentöönpanoa selkeyttää. Teksti, jolle tämä ehdotus tukeutuu, on palveludirektiivi. Mitä palveludirektiivi sitten sanoo? Siinä todetaan, että kun kyse on rajat ylittävästä palvelun tarjoamisesta, niin jäsenvaltiot voivat legitiimisti säilyttää tiettyjä ehtoja, kun niiden äh, tämän valtion alueella palveluja tarjotaan. Jäsenvaltio siis määrittelee ehdot äh, yleisten periaatteiden ja tavoitteiden pohjalta. Nämä ei ole, eivät ole mitään pikkuaiheita. Täällä on puhuttu protektionismista, mutta eihän siitä ole kyse. Palveludirektiivissä todetaan, että jäsenvaltiot voivat legitiimisti asettaa ehtoja. Kyse on terveydestä, turvallisuudesta, kuluttajan suojasta, ympäristökysymyksistä, tärkeistä aiheista, jotka ovat tärkeitä kansalaisille ja ne määrittävät myös meidän eurooppalaista malliamme. Tällä, tällä ehdolla ja vain tällä ehdolla jäsenvaltiot voivat näitä sääntöjä asettaa. Toinen seikka palveludirektiivistä. Toimivaltaiset viranomaiset jäsenvaltiossa varmistavat taloudellisen toiminnan tasapainon toisaalta kotimaisten yritysten ja toisaalta ulkomaisten yritysten välillä. Kyse on viranomaisista, jotka valvovat sitä, että sääntöjä todella noudatetaan. Tästä on kyse, kun puhe on palveludirektiivin tasapainosta. Komissio nyt todella on törmäyskurssilla näiden periaatteiden kanssa. Meille nyt sanotaan, että Kyse on esteistä, haitoista ja palveludirektiiviä sovelletaan väärin. Minulla olisi kysymys mielessäni, jos katsomme, että nämä säännöt eivät ole tyydyttäviä, niin sittenhän kyse on komission vastuusta. Komission täytyy palveludirektiiviä noudattaa asianmukaisesti, ja jos säännöt, jotka ovat voimassa, niin ovatko ne sitten eh, tavoitteiden mukaiset, vaikka eivät. Valtavasti työtä on tehty jäsenvaltioissa komission aloitteesta, jotta tätä asiaa tarkastellaan uudelleen. Jos tämä työ on tehty huonosti, niin komission täytyy sitten kääntyä jäsenvaltioiden puoleen ja jatkaa työtä tällä saralla. Ja sitten kun säännöt on todettu legitiimeiksi ja velvoitteet jäsenvaltioille mahdollistavat sen, että myös sähköisesti voi hoitaa kaikki muodollisuudet tässä kohdemaassa, isäntämaassa, jossa taloudellinen toiminta toteutuu. Jäsenvaltiot toteuttavat yhden palvelutiskin ajatusta. Tämähän on yksinkertaistamista näin, että, niin, että yritykset sitten voivat hoitaa sähköisesti internetissä nämä kaikki muodollisuudet. Jos jäsenvaltiot eivät ole tätä tehneet, niin sitten täytyy puuttua tilanteeseen. Jos järjestelmä on olemassa, niin niitä, niistä täytyy myös tiedottaa, äh, täytyy tarjota koulutusta. Jäsenvaltiot, jotkut jäsenvaltiot ovat tämän työn tehneet. Jos työtä ei ole tehty, niin komission pitää sitten äh, komentaa. Ei voida ottaa lisää välineitä käyttöön tässä vaiheessa, tässä, äh, tämän ongelman ratkaisemiseksi. Kymmeniä vuosia on otettu erilaisia järjestelyjä käyttöön, jotta yritykselle voidaan tällaisia palveluja tarjota. Tässä oikeastaan annetaan kaksoisrangaistus niille, jotka ovat nyt jo investoineet ja tehneet kaiken työn, niin niille sanotaan, että no ei muuta kuin kaikki roskikseen vaan ja uudestaan työhön. En ymmärrä, miksi nyt sitten ne, jotka eivät ole vielä toimineet, toimisivat. Ne välineet, jotka ovat olemassa, palveludirektiivi, yhden palvelutiskin ajatus, niitä tulisi nyt hyödyntää. Päinvastoin kun on sanottu, se mekanismi, joka tässä korttihankkeessa määritellään, on nimenomaan alkuperämaaperiaate. No te sanotte nyt, että no ei huolta, kohdemaan viranomaisilla on tässä päätösvalta. Joko kohdemaan viranomaiset sitten perehtyvät, tarkistavat äh, tiedot ja antavat luvan, taikka sitten alkuperämaan viranomaiset keräävät tiedot, kuuntelevat taikka eivät hyvin tiukassa määräajassa äh, kohdemaan viranomaisia, mutta joka tapauksessa alkuperämaan äh, viranomainen myöntää kortin. Jos sitten mennään sinne kohdemaahan ja myönnetään siellä lupa, niin sitten kyse on alkuperämaaperiaatteesta. Eli tämä on palveludirektiivin periaatteiden kanssa ristiriidassa. Nyt konteksti on sellainen, että Euroopan unionin kansalaisilla on se tunne, että kilpailu on entistä kovempaa ja sen annetaan levitä Euroopan unionissa jäsenvaltioiden ja kansalaisten välille. Sosiaalisella alalla näin on käynyt. Sen takia olemme halunneet esimerkiksi työntekijöiden lähettämistä säätelevän direktiivin päivittämistä. Ja olemme myös sosiaaliturvaa halunneet päivittää. Tämä pätee myös verotukseen. Ja tällä alalla on hyvin kovia vaatimuksia. Ei pidä taas sääntelydumppausta, uutta kerrosta lisätä tätä kautta. Täytyy ottaa huomioon nämä huolenaiheet. Tämä ehdotus on aivan ristiriidassa tasa-arvoisen kohtelun periaatteen kanssa. Ja tässä mennään säätelykilpailun suuntaan, sosiaalisen äh, säätelykilpailun suuntaan. Kyse on yksittäisistä yrityksistä, jotka tarjoavat palveluja rajan ylitse. Toisaalta meillä on myös näitä pakkoyrittäjiksi pakotettuja henkilöitä. Täytyy ottaa huomioon tämä konteksti, jossa toimitaan. No sitten alavalinta eli rakennusala ja yrityspalvelut. Siellä tilanne on jo hyvin epävarma. On kilpailua ja sosiaalisissa kysymyksissä on ongelmia. Eli tässä halutaan taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan, mutta se ei kyllä tässä ehdotuksessa näy. Lisäisin vielä tähän keskusteluun sen, että jos mahdollisesti laajennetaan soveltamisalaa delegoiduin säädöksin niin, että lainsäätäjän toimivaltuuksista vähät välitetään. Tässä on kyseessä demokraattinen taantumus, takapakki. Näistä syistä meidän ryhmämme vastustaa tätä alkuperä periaatteen käyttöä tässä yhteydessä. Ja sosiaalinen polkumyynti, sääntely polkumyynti vain vahvistuu ja vaadimme komissiota vetämään pois tämän ehdotuksen. Kiitos. Muita. Te olette varjoesittelijä ENFstä, selvä. Tarczynski olkaa hyvä. You will. Kyllä, kyllä. Saatte puheenvuoron, mutta ensin varjoesittelijät. Eh, Mrs. Rosenski. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja tämä sähköisen palvelukortin direktiivi on sellainen, että minun ryhmäni ei voi sitä hyväksyä. Ensinnäkin tämä lainsäädäntöehdotus on meillä toissijaisuusperiaatteen vastainen. Se, että olisi Euroopan komission harmonisoima kortti, niin tämä on toissijaisuusperiaatteen vastainen toimi. Komissio voisi pohtia tässä äh, kansallisia toimia ja äh, voi tarjota, voisi siis tarjota sitten äh, palveluntarjoajille mahdollisuuden työn näillä, näissä maissa. Kompletti. Täytyisi täydentää tai poistaa tekstin osat ja tässä ei ole minkäänlaista demokraattista valvontaa. Tässä palataan alkuperämaa periaatteeseen ja kierretään sitä sen avulla kansallista lainsäädäntöä. Tämä logiikka johtaa siihen, että vaivihkaa direkt, palveludirektiivin soveltamisalaan tuodaan tämä alkuperämaa periaate mukaan. Ja näin säätelyssä, kansallisessa säätelyssä äh, harmonisoidaan ikään kuin alaspäin. Esittelijä sanoi, että haluaa taistella myös valeyhtiöitä vastaan, postilaatikkoyrityksiä vastaan. Ja halutaan taistella jäsenvaltion liiallisia valtuuksia vastaan silloin, kun näitä palvelukortteja myönnetään. Aikataulutus on aivan liian tiukka. Kaksi tai neljä viikkoa olisi määräaikana. Ja jäsenvaltiolla ei ole mahdollisuutta arvioida korttihakemuksia Onko komission tahtona se, että nämä hallinnolliset menettelyt poistetaan niin, että palveludirektiivin soveltamisala oikeastaan kutistuu aivan olemattomaksi? hallinnon saturaatio voisi olla strategia, jolla sitten mennään siihen suuntaan, että kortit myönnetään automaattisesti. Nämä tiukat aikataulut johtavat myös siihen, että jäsenvaltiot eivät voi vakavasti valvoa toimijoita, kun sitten aikarajat olisivat rajoittamattomat. Tämä on epärealistinen hanke, kun otamme huomioon, että harmonisoitu todistus haitoista ei saa olla syrjivä, mutta siinä ei kuitenkaan huomioida vastaanottavassa maassa maksettavia vakuutusmaksuja, niin tästä voi olla haittaa myös kuluttajille. Viiden vuoden maksimiaika ei myöskään ole järkevä, kun pitää ilmoittaa jäsenvaltiossa tappioista, tuhoista, niin tämä johtaa siihen, että sitten eurooppalainen järjestelmä tulisi voimaan, kun vastataan näihin vaateisiin. Tähän liittyy vaaroja nimittäin vakuutuslaitoksen rooli. Komissio toimii tässä hyvin ideologisesti ja tässä vaarannetaan myös palvelualan turvallisuus. Ehdotus on huonosti laadittu ja siinä on tahattomia vaikutuksia. Tarvitaan huomattavia muutoksia perusajatukseen tähän ehdotukseen. Se on ristiriidassa myös kansallisten etujen kanssa. Kyllä, minä kritikoin, kritisoin tätä tekstiä. Olen täällä myös sen takia, että esitän kritiikkiä mitä ei ole pystytty oikeastaan todistamaan ja varapuheenjohtaja, minä vastutan, vastustan myös palveludirektiiviä. Tämä teksti täytyisi palauttaa komission. Kiitos. Continue, Kiitos. Ennen kuin jatkan, kysyn tulkeilta, sopiiko, että jatkamme vielä kymmenen minuuttia? Any objections uh, for... Onko vastustusta? En nyt näkisi. Viisi minuuttia, viisi minuuttia siis. Kiitos tästä. Meillä on vielä kolme puhujaa. Minuutti kullekin. Edustaja Jyvän, olkaa hyvä. Kiitoksia. Täällä on sanottu paljon asioita. Minä puolan sisämarkkinoita, koska tämä on työpaikkojen ja talouden kehittämisen paikka. Mutta en nyt tässä kuitenkaan ole protektionistien puolella, koska täällä puhuttiin tästä ja yleensä ne maat yleensä ottavat hyvin paljon työntekijöitä muista maista. Ja sitten Anna-Maria, nämä muut asiat. Tässä todellakin on luottamuspulaa meidän välillä ja tässä nyt on todellinen vaara olemassa. Ei voida sanoa, että mitään vaaraa ei olisi. Kuulin, että se olisi risti, kiistanalainen, mutta en nyt halua palata tähän alkuperämaa kysymykseen. Tässä on kuitenkin hyviä puolia, se on totta, mutta kun nyt pyritään tätä alkuperämaa-kysymystä säätämään, niin se on ongelma. Tämä aiheuttaa ongelmia, enkä ole vakuuttunut siitä, että tässä ei olisi riskiä. Niin puheenjohtaja. Nyt täytyy mennä eteenpäin, muuten muut eivät ehdi puhua. Edustaja Krapiini, olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. E greu într-un minut să spun ce vreau. Kiitos. On todellakin vaikea saada kaikki mahtamaan yhteen minuuttiin. Minä en puhu tässä nyt ryhmän edustajana, vaan minä puhun eurooppalaisena eh, meppinä eurooppalaisessa maasta. Minä puolan sitä, että pitäisi yksinkertaistaa. Tässä ei pitäisi olla seitsemän, kahdeksan kieltä, vaan pitäisi yksinkertaistaa sääntöjä. Ja mitä tähän ehdotukseen tulee? Haluammeko nyt luoda apuvälineitä pk-yrityksille, eli tällaisen palvelukortin. Toki meidän täytyy ta- taata, että ei ole sosiaalista polkumyyntöä, mutta jos me sanomme, että tämä on väline, jolla voidaan yksinkertaistaa toimia, niin meidän täytyy pohtia, miten me voimme toimia korrektisti yhdessä. Meidän täytyy parantaa tämä teksti, jotta kaikki vaarat saadaan poistettua. PK-yritysryhmässä keskustelemme näistä samoista asioista. Sanottiin, että hyväksytään tämä palvelukortti. Komission täytyy vielä tehdä kuulemisia. No, minun täytyy nyt valitettavasti jo lopettaa, mutta kuten sanottua, PK-yritysten näkökulmasta me tarvitsemme mekanismin, jotta päästään todellisille sisämarkkinoille. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin muistuttaa, että se yritys tehdä ACT-ryhmästä markkinoiden vastainen ryhmä ei tule onnistumaan. Silloin kun käsittelemme tämän tyyppisiä sääntöjä ja joissa hyvin selkeästi olemme nostaneet esille ongelmia, niin kuin tässäkin keskustelussa. Eri ryhmistä kollegat ovat esittäneet, että pitäisi kenties lähettää tämä komission tämä ehdotus ja saada sieltä parempi ehdotus. Tähän liittyy paljon huolia. Ei ole kyse siitä, että kyse olisi vain yhdestä parlamenttiryhmästä, vaan kyse on yritysmaailmasta, aivan niin kuin Rosier totesi. Kenties Business Europeilla on hyvä edustus, mutta on paljon muitakin yrityksiä monissa maissa, jotka vastustavat tätä korttia. On paljon PK-yrityksiä, jotka vastustavat korttia. On myös ammattilaisia, asiantuntijoita. Onko tämä protektionismia vai onko tämä sitä, että otetaan huomioon realiteetit? Tästä syystä me haluamme tätä ehdotusta parantaa. Niin, minuutti 15 sekuntia. Sorry. Uh, so the commission, uh... Komissio todella, todella lyhyesti. Eh, Sorry, I don't have interpretation, so I... Ikävä kyllä en saanut tulkkausta, koskapa mikrofoni ei ollut päällä. Sorry, we heard the shadow rapporteurs. The question is to respect we... members and, and not to cut, members to give the floor to the commission. And I, do, I must, say, must say I do agree with my colleague Nicola. Olen kollega Nikolan kanssa samaa mieltä, että jäsenille tulisi antaa puheenvuoro eikä komissiolle. We, we... Niin tulkit ovat jo yliajalla. We... Puheenjohtaja sanoo, että kaikille annetaan annetaan kyllä puheenvuoro. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron? Yksi minuutti. Uh, Paljon kiitoksia. Minä kyllä todellakin tunnen suurta sympatiaa teitä esittelijöitä kohtaan ja me ihailemme todellakin teitä, että pyritte tätä meidän ehdotustamme parantamaan. Paljon kiitoksia. Very much. Um, so... Kiitoksia kovasti. Nyt ei ole enää aikaa. Haluan vain sanoa aivan lyhyesti, että... Rapporteur Niin, Ehkä minäkin voin pitää minuutin ajasta kiinni. Tuen Maria Grappinia siitä. Hänellähän oli tämä eh, PK-interryhmän kokous ja hän <clears throat> todellakin edustaa täällä PK-yrityksiä. Ja no, täällä puhuttiinkin alkuperämaa periaatteesta ihan tarpeeksi jo. Ja mm, olin iloinen, kun kuulin täällä, täällä myös kommentteja liittyen palveludirektiiviin. Ja täällähän siis eh, ei kaikissa maissa ole tai, toimeenpantu vielä näitä eh, direktiivejä. Siksi minä odotankin tässä nyt innolla tarkistuksia, joita tehdään ja toivon, että me voimme tehdä sitten rakentavaa yhteistyötä. Joten haluan tässä nyt sitten saattaa päätöksen tämän kokouksen. Kiitokset tulkeille yliajasta. Me jatkamme sitten työtä kello 14.30.